Bien, mes chers collègues, je vous invite à... No niin, hyvät kollegat, voisitteko istutua paikoillenne? Meillä on todella tiivis esityslista tänään iltapäivällä. Meillä on tapaaminen komission edustajien kanssa Yhteisvaliokuntakokouksessa Ekon ja budjettivaliokuntien välillä. En pääse paikalla tänään iltapäivällä ja kiitänkin herran Gairia siitä, että hän johtaa kokousta tilalla niin Roberto Gualtierin kanssa. Hyvät kollegat, istunto on aloitettu ja nyt mä haluaisin muistuttaa päätöksestä, jotka teimme koordinaattorinen kokouksessa. Ensinnäkin päätimme, että emme jätä lausuntoa koski neuvoston päätöstä, jolla perustet, joka liittyy työllisyysvaliokuntaan ja sosiaalisuoja kysymyksiin ja mikrorahoitusvälineisiin 2013 tai 30 kehitysrahoitus lausunto annettiin Charles Görensille – Aldesta asetusehdotus, joka liittyy nuor- eurooppalaisen nuorisotyöllisyysasiaan. Tämä asia meni Aldelle. 53 plus artiklan mukaisesti ja minä toimin esittelijänä. Sitten Euroopan tämä e- esirahasto ja suuntaviivat, yhteisasetuksen artikla 23 soveltamista varten. Tämä menee EPPlle ja saamme esittelijän nimeen tietoamme tulevina päivinä. Koordinaattorin kokous 11. helmikuuta. Siellä keskusteltiin seminaarista 33. Ulkopuolisten puhujien lista vahvistetaan. Mitä sitten tulee Ukrainan matkamme? seitsemästoista 18 maaliskuuta. Mukana on kolme EPP-läistä, kaksi SND-ryhmästä ja yksi Aldesta kuulemistilaisuuksista. Yhteisökuulemistilaisuuksista on jo sovittu. Budjetti- ja CD-valiokuntien välillä pidettiin kuulemistilaisuus turvallisuuspolitiikasta 21. tammikuuta. Tämän lisäksi meillä on yhteinen budjetti ja ekonvaliokuntien kuulemistilaisuus esir suunnitelmasta. Tämä pidetään ensi maanantaina toinen maaliskuuta. Edelleen budjetti ja kontvaliokuntien yhteinen kuulemistilaisuus omista varoista 5 toukokuuta. Sitten vuonna 2015 aikanaan pidetään muita kuulemistilaisuuksia, kuten maksusyklejä koskeva kuuleminen, ennakkomaksut, ennakkorahoitus, lopulliset säännöt, Haluaisimme tietää, kuinka tämä maksuketju organisoidaan ja millaisia menettelyjä siihen liittyy. Pian vahvistamme päivämäärän tälle kuulemiselle sitten. Euroopan unioni ja pk-yritykset. Tämä koskee tilannekatsausta 2014-2015 maksuohjelmasta, mutta kun meillä on erityisen paljon ohjelmaa, niin sovimme, että kuuleminen järjestettäisiin vuoden 2016 alkupuolella. Kokous aikataulu koordinaattoreille vuoden 2015 ensimmäiselle puoliskolle on hyväksytty, samoin kuin aikataulu budjetti ehdotettiin 2016 hyväksymistä varten. 2016 koordinaattorit hyväksyivät esittelijän ehdottoman aikataulun. Esittelijänä Jose Fernandes. Sitten monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 uudelleen tarkastelu olemme sopineet, että teemme mietinnön mekanismin hyväksymisestä. Hyväksymismietintö siis. Ja poliittinen viesti lähetetään sitten, kun käsittelemme lisätä talousarviota numero yksi. Sitten investointisuunnitelmasta. Koordinaattorit hyväksyivät kokousaikataulun. Siitä sovittiin yhdessä ekonvaliokunnan kanssa. Tämä on hyvin tiukka ja vaativa aikataulu. Maksuista koordinaattorit päättivät, että perustetaan ad hoc työryhmä, jolla valmist- jossa valmistellaan maksamattomien laskujen hoitosuunnitelmaa ryhmässä on mukana yleisesittelijät, jotka vastaavat vuonna 2014, 2015 ja 2016 talousarvioista ja puheenjohtaja on tässä ryhmässä mukana. 23. helmikuuta kokouksessa käsiteltiin parlamentaarista viikkoa. Koordinaattorit antoivat puheenjohtajalle tehtäväksi ottaa yhteyttä Ekon ja työllisyysvaliokunnan puheenjohtajiin niin, että pyrittäisiin ottamaan opit tästä viikosta. En tiedä, mikä teidän kantanne on. Seurasin sitä nyt Euroopan parlamentin jäsenenä ja aikaisempina vuosina kansallisen parlamentin jäsenenä. Uskon, että meillä on paljon parannettavaa, jos haluamme näitä kokouksia jatkaa. Sitten näistä minitäysistunnoista kävimme keskustelua ja esitimme toiveen, että säilytämme äänestykset mini-täysistunnossa Brysselissä, koska meillä on joitakin asioita, joista on viipymättä äänestettävä, mikäli haluamme saada ne toimintakuntoon. Ja näin ollen pyysimme, että koordinaattorit puhuisivat omille ryhmilleen asiasta niin, että puheenjohtaja kokous ja työvali ja puhemiehistö voisivat päättää niin täysistuntojen säilyttämisestä Brysselissä, koska muussa tapauksessa vaarana on menettää aikaa ja jälleen kerran päästään näyttämään osoittamalla sormella Euroopan unionia niin, että siitä, että toimimme liian hitaasti ja jäykästi. Tässäpä tiedot kokouksen alkuun. Saitte pöytäkirjan kokouksesta 5. helmikuuta. Onko siihen kommentoitava? En näe. Joten pöytäkirja on hyväksytty. Nous en venons au point 4. Sitten kohta neljä. Muistutan, että työjärjestyksen artikla 59 mukaisesti parlamentti äänestää kaikista lainsäädäntöpäätöslauselmaesityksistä, joissa on vain jul, julkilausumaa, jonka mukaan parlamentti hyväksyy lainsäädäntöpäätöslauselman silloin, kun tehdään tarkistuksia, joiden määräaika on 11. maaliskuuta, niin 59.1 artiklassa todetaan, että tarkistukset, joita jätetään valiokunnissa, voidaan ottaa käsiteltäväksi vain jos niiden tarkoituksena on muuttaa esittelijän esittämää ehdotusta. Kyse, kyseessä on äh, työjärjestyksen muutos, tai kun asetuksen muutos. Annan puheenvuoron nyt äh, edustaja Tomalle. Tämä on siis tätä, tämä hyväksymistä koskeva kertomus. Kiitos. Niin, yhdessä Edustaja Olbrichtin kanssa olen esittelijä. Tässä hän ei valitettavasti päässyt tänään paikalle, mutta me olemme kuitenkin asiasta aivan täysin samaa mieltä. Nopeasti muistuttaisin vielä tästä kontekstista, eli kun myöhään hyväksyttiin monivuotinen rahoituskehys, niin kävi niin, että 2014 ei suurta ohjelmamäärää pystytty hyväksymään eikä oltu päästy tarpeeksi pitkälle, jotta voitaisiin siirtää määrävahoja artiklan 13 mukaisesti eh, varainhoitoasetuksesta ja sen takia tarvitaan tähän kattavaan kattoon, eh, kattomäärän muutos, jos sieltä näitä määrää menettää. Artiklan 19 pohjalta monivuotista rahoituskehyksestä, jonka mukaan 2014 käyttämättä jääneet varat voidaan siirtää myöhemmille vuosille. Olette siis havainneet, että pitää vähän erottaa toisistaan artiklan 13 mukaan siirretyt rahat ja sitten siinä ei ole tarpeen muuttaa monivuotista rahoituskehystä sillä sitousmäärärahat on hyväksytty 2015 siksi, että on otettu mukana joustavuutta rahoitusasetukseen ja sitten on eri asia, äh, siirretyt varat, jotka on siirretty siksi, että ohjelma ei tarvitse täytäntöön ja siksi on pyydettävä monivuotisen rahoituskehityksen muuttamista. Eli kuten sanoin, tämä on vain ihan tekninen tarkistus kyseessä. Ei ole Eh, mikään eh, puoliväli tarkistus tähän monivuotiseen rahoituskehykseen. Haluaisin kuitenkin esittää muutaman kommentin nyt tästä asiasta. Tässä on tarkoitus tehdä kaikkiin eri rahastoihin muutos, aloketysrahasto ja eh, siirtolaisuusrahasto ja sisäinen turvallisuusrahasto, nuorisot työllisyysaloite ja kaikki rahastot. Kaikista näistä on siis kyse. Tämä koskee myös kaikkia jäsenvaltioita. Mikään ei jää tämän teknisen muutoksen ulkopuolelle. Ja tämä on nyt noin 50 prosenttia näiden varojen määrästä, eli se on kyllä todella suuri määrä. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä muutaman seikan mainita, koska edellisen kokouksen jälkeen neuvosto on ottanut kantaa ja haluaisin muistuttaa, että neuvostossakin piti olla yksimielisyys tarkistuksen taakse. 17. helmikuuta hyväksyttiin periaatteessa tämä tarkistaminen ja komissio esitti kaksi julkilausumaa ja y- yksi viiden jäsenvaltion julkilausuma, joka tuli tähän eh, liitteeksi. Ja tämä varmasti kiinnostaa teitä. Ehdotus on, että käytettäisiin kaikkia jouston välineitä, erityisesti maksumäärän osalla, osalta eh, se, että voitaisiin käyttää käyttämättömiä marginaaleja ja sitten komission julkilausuma, jonka tarkoituksena on validoida nämä ohjelmat ennen vuoden loppua. Näin 2014-2020 ohjelmat voitaisiin panna paremmin täytäntöön. Ja tähän liittyen kuitenkin viisi jäsenvaltiota, Italia, Kreikka, Espanja ja muut, epäilevät sitä, pystytäänkö kolmen seuraavan vuoden aikana panemaan nämä hankkeet täytäntöön ja esitetään, että komissio muuttaisi eh, tässä artiklaa, jos tässä tulisi vaikeuksia eteen. Tämä olisi voinut mahdollistaa sen, että oltaisiin edistytty vain nopeammin kuin tässä esitetyssä kalenterissa, mutta Rekin valiokunnan eh, mielipiteen takia päätettiin pysyä ehdotetussa aikataulussa. Tarkoitan siis äänestysaikataulua budjettivaliokunnassa, jos tämä nyt siis koko valiokunnalle sopii. Kiitos. Kiitoksia edustaja Tomaa. Haluaisin täsmentää, että 11. maaliskuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Jos niitä tulee ensimmäinen huhtikuuta, käsittelemme ja äänestämme tarkistuksista, mikäli niitä esitetään. Sitten, esi, sitten täysistunto saattaisi olla tällainen mini-täysistunto, niin ettei aikaa hukata. Onko puheenvuoropyyntöjä? pyyntöjä? huomautuksia? Ei mitään. Siinä tapauksessa menemme kohtaan viisi. Kir- Kirtsos, Euroopan globalisaation rahaston varojen käyttöön, Otto, antika Broadcasting, Kreikka. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι μια πρόταση που νομίζω πρέπει να υποστηρίξουμε. Niin, tämä on ehdotus, jota minun mielestäni meidän pitäisi tukea. Kreikan hallituksen aloite ja komissioon. Puheenjohtaja keskeyttää. Hetkinen vain, herra Kristos. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pysin puheenvuoroa, mutta ette ilmeisesti nähnyt tästä mietinnöstä, josta kuultiin, josta tietysti kiitän, se on kovin yksityiskohtainen, mutta siltikin vielä kysymys näiden määrärahasiirtojen yhteydessä, eikö pitäisi ottaa huomioon myös se, että olemme juuri käsitelleet voimaperäisesti sitä, että meillä on maksamattomia maksuja, että meillä on suuri määrä ralleja. Ja nyt jos sitten vain, kun on näitä maksusitoumuksia, joita on käytetty ja on siirtoja, niin pelkään, että tämän vuoden lopussa on ei samanlainen ongelma tai sama ongelma, mutta vielä suurempikin ongelma maksamattomissa maksuissa. Sen vuoksi mielestäni meidän nyt ei pitäisi mennä vain normaalisti normaaliin päiväjärjestykseen ja pidä tätä vain teknisenä prosessina puhtaasti, vaan samassa yhteydessä miettiä, että mitä vaikutuksia tällä on näihin maksamattomien maksujen ongelmiin. Kiitoksia. Meillähän on työryhmä, joka käsittelee täsmällisesti juuri näitä maksuja, niin neuvoston ja komission kanssa pitäisi saada aikaan suunnitelma, jolla näistä maksuista selvitään ja pitäisi nähdä millainen menettely tässä voisi olla ja miten komission työt etenevät. Edustaja Toma. encore, c'est pas vraiment une réponse. Vielä yksi vastaus, ei tämä nyt ole vastaus, mutta ihan lyhyesti siihen, mitä tässä äsken sanottiin. Olen samaa mieltä siitä, että toistaiseksi komissiolla ei ole tarkoitus siirtää maksumäärärahoja, sillä ei tunneta vielä täytäntöönpanoa mm, vauhtia, koska tästä ei ole ennakkotietoa. Mutta siihen, mitä sanoitte, sanoisin vielä että on totta, että tämän vuoden ja kahden kolmen seuraavan vuoden aikana käy päinvastoin. Tämä tulee helpottamaan maksuja, mutta tässä on sitten kyllä sellainen vaara, ja tästä puhutaan vielä myöhemmin, että tästä että noin 2017-2018 tulee vähän suurempaa ruuhkaa, eli sinne kasaantuu enemmän kuin mitä tähän asti on ollut. Paras tapa, jolla sitoumusten ja maksujen välinen kuilu saadaan kurottua ompaan, koska sitten että sitoumuksia vähän venytetään ajassa. näihin kaksi, 2014 tehtiin, koska 21 miljardia jäi sitomatta. Tämähän on hyvä uutinen, kun halutaan pienentää eroa maksujen ja sitoumusten välillä ja helpottaa maksuja. Mutta kun sitoumukset ovat edelleen pöydällä, niin loppujen lopuksihan ne kumuloituvat. Ja näin sitten vaikeudet meitä odottavat. Joten me tarvitsemme todella suunnitelman, jonka kautta meillä olisi sel- selkeä näkemys siitä, miten nämä kassavirrat kulkevat. Erityisesti kun puhutaan nuorisotyöllisyysaloitteesta, neuvosto on päättänyt menettelyn nopeuttamisesta ja siksi tarvitsemmekin lisätalousarvion, että siitä selvitään. Sitten poliittisesta viestistä on aivan selvää, että tässä lisätalousarviossa numero y- kaksi on mahdollista kyllä lähettää kaikki mahdolliset ja tarvittavat poliittiset viestit. Sitten edustaja Kirstos, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoin, niin tämä on siis Kreikan hallituksen ja Euroopan unionin komission aloite, ja mielestäni sitä pitäisi tukea. Ja voimme sanoa miksi. Kreikassahan on nykyään suuri kriisi. Ja mainosala on siinä kriisissä mukana. 908 henkilöä tulevat TV-stä, radioasemilta Attikan alueella Siis tämä suuri alue Atenan ja Piruksen ympärillä. Ihan yhtenä esimerkkinä mainostulot, mainoskulut ovat tällä hetkellä 30 prosenttia alentuneet vuodesta 2007. aikanaan niissä mainos kuluissa oli nousua, mutta oliko siinä sitten oikeat tiedot, mutta nyt sitten tämä kauppatase on kehittynyt niin, että siihen on tullut vajetta ja Kreikka ei ole pystynyt enää itse maksamaan kulujaan, on pitänyt ottaa lainaa, jonka myötä sitten kauppatase on tullut positiiviseksi. Eli globalisaation vaatimuksiin on voitu sopeutua, mutta 2008 oli sitten niin, että kaikki TVn ja radion työntekijöistä silloin menettivät työpaikkansa ja heitä täytyy tukea. Ne ovat kuluja, joiden osuus on yli 5 miljoonaa euroa. Todellakin täytyy heitä tukea, jotta sitten voidaan antaa heille mahdollisuus löytää uusi työpaikka ja mahdollisesti ammatti. 60 prosenttia kuluista katetaan me ja sitten, tai, tai tällä ja sitten loput on Kreikan valtiolla. Tämä kyllä liittyy globalisaation aiheuttamiin vaikeuksiin. Ja myöskin sen nimessä, että tuetaan Kreikan taloutta yleensä, nyt tätä aloitetta pitäisi tukea. Kiitoksia edustaja Kirtsos. Sitten onko puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Annan puheenvuoron edustaja Kristoforulle. Se on globalisaation rahastovarojen Otto Attika Kreikka. Kiitos. Kyseessä on rahojen käyttöönotto Kreikan pyynnöstä. Kyseessä on 750 henkilöä, jotka on Atikan alueella irtisanottu tämän pyynnön jälkeen. On voitu varmistaa, että tässä kyllä täyttyvät kaikki ehdot, jotta varat voidaan ottaa käyttöön. Komissio on tämän vahvistanut, että kaikki ehdot todellakin tässä tapauksessa täyttyvät. Nämä työntekijät ovat 46 yrityksestä ja kyseessä on 3,2 miljardin budjetti tässä 6 prosenttia, anteeksi 6,2 miljoonaa ja tästä maksaa 60 prosenttia Euroopan unioni, eli yli 3 miljoonaa euroa. Ja tarkoituksena on, että nämä ihmiset voisivat päästä takaisin työuralle ja takaisin ammattiinsa. Ja olemme sitä mieltä, että tämän hakemuksen tukeminen on perusteltua siksi, että 2008 jälkeen Kreikassa on tapahtunut suuria muutoksia, siellä on taantuma ja kovin paljon työttömyyttä, yli 30 prosenttia ja yli 30 prosenttia kansasta asuu köyhyysrajan tai elää köyhyysrajan alapuolella. Ja 2008 vuodesta alkaen on tehty päätöksiä, jotka ovat vähentäneet ihmisten ostovoimaa Kreikassa ja tämä on sitten johtanut siihen, että moni yritys on tällä lailla jopa mennyt konkurssiin. Jopa 60 prosenttia yrityksistä on joutunut vähentämään tai kohtaamaan yli 60 prosentin alennuksen mainostuloissaan. Ja sitten vielä eräs seikka, josta herra Kirtsos puhui. Tämä sama asia, siis me olemme todellakin eh, nyt voineet varmistaa sen, että Kreikan valtio todellakin toimii sitoumustensa mukaisesti. Tässä ei mitenkään erotella edun saajia keskenään ja taataan, että että ei saada muita avustuksia muusta eurooppalaista rahastosta ja siksi kaikki ehdot tässä nyt kyllä täyttyvät ja tämä hakemus on sen takia eh, laillinen, se on oikeudenmukainen, sille pitää antaa tuki. Kiitos. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä? Kristofosin mietintöön ei ole. Sitten seuraava. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön Otto Lufthansa Technic Negrescu. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Autoritățile irlandeze au depus cererea... Kiitoksen puheenjohtaja. Irlannin viranomaiset ovat esittäneet pyynnön 19. syyskuuta 2014 koskien Lufthansa Technicia. Kokonaisbudjetti ylittää 4 miljoonaa 200 2500 2500 niin osa tästä tulee tästä rahastosta. Kyseessä on 250 palkansaajaa, jotka voivat hyötyä globalisaation rahaston tuesta. Määrä ei ylitä 500, joka, jota edellytetään rahaston käyttämiseksi. Kuitenkin Irlanti vetoaa poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Nämä irtisanomiset vaikuttavat kielteisesti paikallisen työllisyysmarkkinoihin ja talouteen. Irlannin viranomaiset ovat jo ryhtyneet antamaan palveluja henkilöille, jotka on irti sanottu tai jotka tullaan irti sanomaan. Tässä mielessä komissio huomauttaa, että, että tämän jälkeen ehdotkin täyttyvät globalisaatiorahaston käyttämiseksi. Olen sitä mieltä, että meidän olisi tuettava toimia, joiden kautta työmarkkinoille saataisiin takaisin nämä henkilöt, koska meidän ei pidä unohtaa, millä alalla nämä henkilöt tekivät työtä, ilmailuyhtiöiden huoltotehtävät. Näitä tehtäviä on siirretty yhä enenevässä määrin kolmansiin maihin. Voitte jättää tarkistuksia 15. tammikuuta asti, äh, maaliskuuta asti. Äänestämme budjettivaliokunnassa 23. maaliskuuta. Kiitoksia. Demande parole. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä? On. Herra Depre. Uh, Ihan pieni kysymys. Haluaisin tietoa erästä seikasta, puheenjohtaja. Jos ymmärsin oikein, mitä herra Negrescu sanoi, niin tässä on poikkeus, joka koskee tätä 500 henkilön raja Yleensä tarvitaan vähintään 500 työntekijää, jotta voitaisiin näitä varoja käyttää. Onko tällaisia poikkeuksia usein vai onko tämä ensimmäinen tapaus? Tämä on nyt vain siis tietopyyntö. En minä tässä mitään arvostella. Haluaisin vain kysyä, onko tämmöisiä tapauksia ollut paljon ennenkin, että olisi poikkeus tämän 500 henkilön rajaan vai onko tämä nyt ihan ensimmäinen kertoa, että näin tehdään. Herra Depre, voisiko komissio vastata tähän kysymykseen? Monsieur Paradis. Herra Paradis. Tämä on ensimmäinen kerta tänä vuonna. Tämä on hyvin harvinaista, mutta kyllä aikaisemminkin näin on käynyt aikaisempina vuosina. Voilà, voilà la réponse. Tässäpä vastaus. Mutta se on kyllä hyvä kysymys. Miksi 500? Negresku. Mietinnössä tulemme korostamaan sitä, että tämän tyyppisiä tapauksia ei pitäisi usein tulla. Ja ehdotamme, että komissio huomioisi sen, että olisi oltava hyvin tiukat säännöt tällän, tämän tyyppisiä poikkeuksia varten. Kiitoksia. Onko muita kysymyksiä? Ei. Menemme siis äänestyssessioon. siirtoja koskevat äänestykset tehdään koneellisesti, joten kehoitanpa teitä pitämään äänestyskorttine tuolla koneissa äänestyssession loppuun asti. Qui Monsieur Zani. Où est-il Je vois pas. Oui, je vous en prie. Sì, Presidente. Volevo chiedere se fosse... haluaisin vain kysyä, voitaisiinko odottaa puoli yhteentoista asti, koska silloin oli su- suunniteltu äänestyksen alkaminen. Näin voimme odottaa muissa valiokunnissa olevia kollegoita ja hekin pääsevät äänestämään. Kiitoksia. Écoutez, on pas de mal à attendre parce que... No mikä siinä? Muutama minuutti, minuutti pari tässä enää puuttuu. Nous allons d'abord nous prononcer sur euh, les orientations. Seuraavana käsittelemme vuonna 2016 talousarvion suuntaviivoja pääluokka 3. Esittelijä on Jose Fernandes. Donc il pourrait peut-être euh, jusqu'à 10h30 nous rappeler. euh... Voisi ehkä tuohon kellonpykälään asti vielä muistuttaa meitä näistä periaatteista, jotka ovat äh, häntä johdatelleet mietinnön laatimisessa. Et vous avez deux minutes pour faire cela, monsieur. Kaksi minuuttia aikaa, edustaja Fernandes. On quatre minutes. Anteeksi, neljä minuuttia kuitenkin. Monsieur Fernandez, vous avez la parole. Hyvä Vote peut-être pour nous rappeler ce qu'il y a dans... äänestystä ehkä muistuttaa meille, mitä tuossa mietinnössä onkaan. Le, le president. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia ryhmiä esitetyistä tarkistuksista. Haluaisin kiittää kaikkia ryhmiä myös tiedystä yhteistyöstä ja sitten jatkan portugalin kielellä. Niin, todellakin. Todellakin tämä mietintö. On hyötynyt kompromisseista muiden ehdotuksista. Niin, ettei siinä muuteta rakennetta, vaan varmistetaan niin, että saadaan mahdollisimman suuri konsensus ehdotuksesta. Eli kiitos. Varjoesittelijöille he ovat tehneet erinomaista työtä. He ovat varmistaneet, että nämä suuntaviivat ovat nyt sellaiset kuin ne tässä asiakirjassa ovat. Mielestäni joustavuutta on tarpeeksi. Tietysti kaikkia emme saaneet mitä halusimme, kukaan konsensus piti saada aikaan ja parlamentin sisällä konsensus on kovin tärkeä tekijä. Toivottavasti mietintökokonaisuudessa ja sen sisältämät kompromissit saavat vastakaikua komissiossa, että kuulevat viestimme. Siis, että he voivat käyttää prioriteettejamme, ymmärtävät huolemme, niin, että kun mietintöluonnos esitetään toukokuussa, niin pystymme sitten sanomaan, että oli vaivan arvoista. Se pitäisi muodostaa myös hyvä pohja käynnissä olevalle työlle. Jos tarkastelemme maksusuunnitelmaa ja sitä, että täytyy sitoumuksista pitää kiinni, erityisesti monivuotisessa rahoituskehityksessä, niin toivottavasti nämä ongelmat pystytään täysin ratkaisemaan niin, että vuosi 2016 voi olla se vuosi, jolloin kaikki ohjelmat tulevat toimintaan täydellä vauhdilla. Ja haluamme varmistaa, että toimeenpanoaste olisi juuri se, mitä monivuotisessa rahoituskehyksessä onkin ennakoitu. Toivon myös, että neuvostokin reagoi tähän. He puhuvat julistuksissaan kasvusta ja työpaikoista. Toivotaan nyt, että he ovat nyt valmiita sitten antamaan tähän määrärahat ja pitämään kiinni sitoumuksista, joita vuotisessa rahoituskehyksessä on tehty. Sen vuoksi toivon, että nyt nähty yhteistyö, kun nämä suuntaviivat on pantu kasaan, niin jatkuu. Ja olen todellakin vakuuttunut, että niin käykin. budjetissahan on se piirre, että valiokunnassa on laaja yhteisymmärrys, jonka myötä päästään eteenpäin ja toivottavasti voidaan täyttää kansalaisten odotukset, siis investointeja, kasvuja, työpaikkoja. Sen vuoksi nämä hienot suuntaviivat on laadittu. Yrittäjyys, työpaikat, yritykset toivottavasti johtavat siihen kasvuun, jota kaikki haluamme nähdä. Kiitos. Kiitoksia esittelijälle. Il est 10h30. Et nous allons... Kello on nyt 10.30 ja aloitamme äänestyksen. Minulla ei ole äänestyskorttia. On ajoutera votre voix. No, teidän äänenne lisätään sitten. Bien, nous nous prononçons sur les guidelines for the... Eli vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat pääluokka 3 Tarkistukset 16-17 vedetty pois, 18. Siinä on suullinen tarkistus. Lisätään seuraavat sanat. For smart, sustainable and inclusive growth in the European Union. Ketkä kannattavat tätä tarkistusta 18? Kiitoksia sitten vasta äänet tyhjä, hyväksytty. Kompromissi A. Esittelee tukee. Äänet puolesta. Vastaan. Ei ole vastaääniä, ei tyhjiä. Kaksi tyhjää. Hyväksytty A. Sitten tarkistus 26. Esittelijä vastustaa äänet puolesta. Vastaan tyhji, tyhjiä, hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi B, äänet puolesta, vastaan, tyhjiä. Kompromissi B on hyväksytty. Sitten tarkastus 35 puolesta Koneäänestys. Scrutin est ouvert. Oh, äänestys on alkanut. Vous avez tous voté, le scrutin est clos. Ja päättyy. Tarkistus 35 hylätty. 14 puolesta 17 vastaan. Sitten kompromissi C kohtaan kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten äh, uusi tarkistus on ähm, 41 puolesta vastaan. Kiitoksia. Tyhjiä. Hylätty kompromissi D Kappale neljä puolesta. Kiitos. Ja vastaan. Tyhjä. Kompromissi D on hyväksytty kappaleeseen neljä. Ja sitten kappale 5, 50 vastu, e, esittelen puolesta, puolesta. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänest, äänestystulos hylätty. Ja sitten 51 esittelijä puolesta, puolesta. Kiitos ja vastaan. Tyhjää hyväksytty. 52 puolesta. Esittelijä puolesta. Kädet alas ja vastaan. Tyhjää hyväksytty. 53. Sullen tarkistus esittelijältä kohtaan 6b, eli muistuttaa, että petos ja veron kierto vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioiden talouteen ja sen takia myös EUn budjettiin korostaa erityisesti, että kaikki ALV-petokset, kuten karuselipetos, vaikuttavat suoraan EUn tuloihin ja pyytää komissiota vahvistamaan EUn ohjelmia, jotka täydentävät jäsenvaltioiden toimintaa tällä alalla. Esittelijän puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5a54 esittelijä vastaan puolesta vastaan tyhjät ja hylätty. 5a tarkastus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E esittelee puolesta. Puolesta äänet. Kiitos. Vasta-äänet. Tyhjää. Kompromissi E on hyväksytty. kappale 6a, siinä on kompromissi F, esittelee puolesta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi G, esittelee puoltaa puolesta, vastaan, tyhjää, kompromissi G on hyväksytty. Kappaleeseen 7a, tarkistus 72, esittelijä vastustaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 74, esittelijä vastustaa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty kappale 7a, siitä on vedetty pois 75 tarkistus ja sitten 67, 76 anteeksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 8, kompromissi H, esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää Kompromissi H on hyväksytty. Tarkistus 5 esittelee vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi I kappaleeseen 9 esittelee puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kappale 10 eh, esittelen puolesta, puolesta vastaan, tyhjää. 903 on siis numero. Mitä minä sanoin sitten? Enkö sanonut sinä? Tarkastus 903 hyväksytty. Kappale 11 kompromissi J. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 12, tarkoitus 97, estele vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 98, estele puoltaa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 13, edustaja 9, esittelee vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkastus 100. Estille puolesta puoltaa. Vastustaa. Tyhjää. Hyväksytty. 101. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 13a. Kompromissi K. Estelijä puoltaa puolesta. Vastaan tyhjää. Kompromissi K hyväksytty. Kappale 14, tarkistus 103, esittelee vastustaa, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 104, esittelee vastustaa, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 105, esittelee puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 106 Esittele vastustaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 14a, tarkistus 107, esittelee puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 14a, ei, ei, tämä tulikin katetuksi kompromissilla F, myös 109. Näin seuraavana 81 yksi kappale, sanoo pohditte. Kappale 15, 110, esitellä puolta puolesta. Vastaan koneäänestys, jos vain sopii, 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 110 hyväksytty. 111 esittelijä vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 112 esittelijä puolesta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 16, 113, esittelijä vastustaa, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 114, esittelijä vastaan, va- puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 115, esittelijä vastustaa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16a, 116 puolesta, esittelijä vastustaa, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 117. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Kyseessä on suullinen tarkistus. Kiitoksia tämän täysin tekninen tarkistus tässä korjaa jotain, vaan vaalien jälkeinen MFFn uudelleen tarkastelu. Näitä review ja revision sanoja tässä pyöritellään. Cet amendement reçoit l'avis favorable du rapporteur. Esittele siis puolestaan tätä ja kuka puolustaa tätä ehdotusta vastaan. Ja tyhjää hyväksytty. 118 esitteli vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 esittelijä ei puolella puolesta vastaan tyhjää hylätty. Esittelijä vastaan puolesta vastaan tyhjää ehkä koneäänestys vielä. 120. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestystulos on hylätty. 120 siis. Kappale 18, kompromissi L. Edustaja vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi L on hyväksytty. Näin pääsemme johdantosan kappaleisiin. A Tarkastus yksi Estele vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja tarkastus kaksi Estele vastaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkastus kolme Esittelee puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistus hyväksytty. Johdantus on kappale AA. Tarkistus 4. Estelee vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus hylätty. Tarkistus 5. Estelee vastaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus 6. Se oli hylätty siis. Ja tässä Estelle vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkastus seitsemän. Estelle vastustaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kahdeksan jonka kattaa tarkistus seitsemän mutta tästä ei ole äänestetty, tätä ei ole hyväksytty, mutta sitten tarkistus yhdeksän estelee puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10. Sen kattaa kompromissi F. Näin päästään C, 11, estelee vastusta puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, tarkistus 12, esitellen puolesta puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 13, esitellen puolesta puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistus hyväksytty, tarkistus 14, esittelijä vastaan, puolesta, Tarkistus 14. Esittelijä vastustaa. Kuka puoltaa? Koneäänestys vielä, jos sopii. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkastus hyväksytty 20.13 tuloksella ja D. Tarkastus 15. Sitten vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten koko tekstistä äänestämme äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta 5 vastaan yksi tyhjä ääni ja kollega, jolla ei ollut äänestyskorttia, hän poistunut. Lähtenyt hakemaan korttia. No onnittelut esittelijälle. Ja näin pääsemme seuraavan kohtaan. Kyseessä on globalisaatiorahaston käyttöönotto, koska näitä asioita ei ole esitelty niin minä nyt pyytäisin, että esittelijät puhuisivat, mutta hyvin lyhyesti, sillä meillä 11.30 parantin pääsihteeri tulossa ja nyt annan puheenvuoron edustaja Plenkovitsille, joka voi kertoa meille Eno Steel Duferko NLMKsta. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Kyseessä on viides mietintö, joka koskee globalisaatiorahaston käyttöön ottoa teräsalalla, niin kuin sanoitte. Kyseessä on Enoon alue ja pyynnön esittivät Belgian viranomaiset vuonna 2013. Tässä oli tietty menettely komission neuvoston välillä. Kyseessä on siis Duferko NLMK-yritys. Kaikki on hoidettu aivan korrektisti. On aina mukavaa, että on vähän nopeampi menettely, kun rahastosta puhutaan. Tässä on kyseessä 981 miljoonaa euroa. Sen avulla voidaan merkittävästi auttaa työttömyystilanteen helpottamista Enoon alueella Belgiassa näille henkilöille, jotka ovat nyt jääneet ilman työpaikkaa. Ehdotan, että tuemme esitystä. Kiitos, näin pääsemme äänestyksiin. Ensinnä, ensimmäinen äänestys alkapuolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja tarkistus kaksi äänestää Esittelijä puolesta, puolesta vastaan. Koneäänestys vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Tarkistus kolme ja tässä esittelijä ehdottaa suullista tarkistusta, että korostetaan sitä, että tarvitaan eh, tehokas ja koordinoitu lähestymistapa unionin tasolla niin, että voidaan taistella mm, terasalaita vastaan puolesta vastaan ja hyväksytty 10a tarkistus 4. Se on katettu 12 tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12a tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12b on jo katettu, 12c, tarkistus 8 estelle puolesta, puolesta kädet alas ja vastaan, tyhjää, hyväksytty, 14a, tarkistus 9, suullinen tarkistus esittelijä, joka sanoo, että huomauttaa, että yli puolet kustannuksista käytettäisiin tuki- ja ohjauspalveluihin integraatiopalvelun puolesta vastaan. Tyhjää ja hyväksytty ja näin sitten koko tekstistä äänestetään. äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tyhjääniä ei ole. Ja näin päästään sitten globalisaatiorahaston käyttöön Saint Gobain Securit Belgia asiassa. Ja tässä on puheenvuoron niin Riadalle, olkaa hyvä. as regards this, I previously Minulla oli globalisaatiorahastosta aiemmin tekninen mietintö, jota suuri enemmistö tuki mukaan lupien tässä valiokunnassa, että vähennetään työntekijäkyydestä 200 täytyy ottaa huomioon ne, jotka toimivat pienissä yrityksissä ja antaa heille mahdollisuudet saada työpaikkoja, jotta pyytäisin tukemaan 257 tässä taisi olla työntekijää. Koko, siis pitkä viivästys oli koko artiklasta 2c 2006 artiklaan interventiokriteeri käyttöönottokriteeri eh, koskien erityisiä olosuhteita ja 2006 asetuksen mukaan tätä kohdettiin. No, tässäpä se oikeastaan onkin. Kiitos. Merci. No. Kiitos. Tämä oli siis jo toinen poikkeus, herra Paradis. Par rapport aux, aux 500. Siis poikkeus tämän 500 työntekijän. Äänestys, tarkastus kolme, äänestä, äänestä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kappale 1a, kahdessa osassa, ensimmäinen osa, esittelee puolta, puolesta, vastaan, tyhjää, ensimmäinen osa hyväksytty, kakkososa, esittelee vastustaa puolesta, vastaan, koneäänestystä esittäisin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17, 13 ja 3 tyhjää. Tarkastus 5. esittelee vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6. Esitteli vastustaa puolesta. Ja vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kappale kuusi. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Äänestetään vielä koneäänestyksellä. Kyseessä on tarkistus seitsemän. kyllä. Niin anteeksi, jos en sano tätä kunnolla. Eli kappale 6, tarkistus 7, esittelijä puoltaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 6, tarkistus 8, esteliä vastustaa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 10a, tarkistus 9, Estilä puoltaa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11a, tarkistus 10, esittelijä puoltaa puolesta, vastaan, ja tyhjää, hyväksytty. Kappale 12 puolesta. Anteeksi, tarkistus 11. Kappale 12, tarkistus 11. Tämä on tekninen muutos, josta ei tarvitse äänestää. Pyydän anteeksi, sanapuheenjohtaja. Ja 13, 15a kohtaan. Esittelen puolesta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17a, tarkistus 14, esteellä puolesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja johdonsokappale D1, esteellä puolesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten Jonathan kappale E, tarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja koko tekstistä äänestämme sitten nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 ääntä puolesta, kaksi vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Näin pääsemme asiaan Aleo Solar ja annan puheenvuoron Rova Hoffmannille. Olkaa hyvä. Ganz kurz, um... Ihan lyhyesti. Aleo Solar-yritys on Brandenburgin osavaltiosta. moduleita valmisti kuten monet muut aurinkoalalla, niin sitten täytyy taipua Kiinan hintapaineen alla. On suurta ylikapasiteettia aurinkomoduuleissa. Markkinat eivät pysty niitä absorboimaan ja hinnat ovat sitten 2010-2012 pudonneet 40 prosenttia alle tuotantokustannusten yrityksille ja muillekin saksalaisille tuottajille. Kiinan osuus on vuosina 2005-2012 noussut 11 prosentista ylöspäin kovasti, kun taas 65 prosenttia oli Saksan osuus ja sen on pudonnut 41 prosenttiin. Onnistuiko huolimatta kannattavuutta ei saatu takaisin yrityksessä. Aleo Solar on vain yksi aurinkokoneyrityksistä, joka on mennyt selvitystilaan. Täytyy jättää ala ja lopettaa tuotantonsa tai kokonaan tai myydä kiinalaisille investoijille. 657 irtisanomista ja heille sitten osalle tehdään sopeutustoimia. Noin miljoonan summasta on kyse. Ja pyydän, että äänestätte tämän mietinnön puolesta. Merci, madame. Kiitos. Miksi Euroopan unioni ei ole pystynyt tämän tehokkain toimimaan polkumyynti vastaan, mutta tämä on tietysti eri asia. Sitten äänestämme tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 3 vedetty pois. Tarkastus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9a tarkastus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkastus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11b. Tarkastus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11D tarkastus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 11. E, tarkistus 11, Kappaleisen 11 E siis, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja koko teksti näin muutettuna puolesta, nimenhuutoäänestys, anteeksi, nimenhuutoäänestyksellä äänestäminen. Äänestys päättyy. Ja koko muutettu teksti on hyväksytty 30 ääntä puolesta yksi vastaan. Ja seuraavana sitten globalisaation rahaston käyttöön ottoon liittyen Sahem-asiaan. So my, uh, my vote did not register. Minun ääntäni ei rekisteröity. Um, is it possible? Onko mahdollista? Se oli vastaan. Mi- Olin vastaan, onko sitten mahdollista saada mukaan? No hyvä, huomioimme sen. Tämä Panna merkille. Ja sitten edustaja Olbricht, hän on ilmeisesti poissa. Pääsemmekin näin suoraan äänestykseen. Kyseessä on siis tämä Sahemin asia. Kappale 1, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tar- kappale kahdeksan, tarkistus kaksi. Äänestämme ensimmäisestä osasta, esittelijä puoltaa, ja toinen osa tulee katetuksi kappalla yhdeksän ja O aalla. Ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kahdeksan, Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 8b, tarkistus 4, esittelijä puolta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kappale 9, suullinen tarkistus esittelijältä lisättäisiin loppuun, että korostaa sitä, kuinka tärkeää on varmistaa, että kaksinkertainen rahoitus estetään tällaisissa täyntöissä toimissa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koko muutetusta tekstistä äänestämme nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. ja hyväksytty 29 puolesta, kaksi vastaan. Pystyvätkö kaikki äänestämään? Hyvä. Ja näin pääsemmekin sitten tähän Caterpillar-asiaan ja kyseessä on Rova Jäätemäki. Olkaa hyvä. Hän on poissa. Ja näin pääsemmekin sitten äänestykseen. Kappale 2a, tarkistus 1, estelle puolesta puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty ja kaksi puolesta vastaan tyhjää. Niin onko tämä nyt hylätty? Ilmeisesti hylätty. Ja tarkastus kolme, anteeksi. Voidaanko vielä tarkistaa tämä? No hyvä koneäänestys tarkistuksesta kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Anteeksi. Niin, todellakin hyväksytty. 18.12. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 4, tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5a tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 6 tarkistus 6 ja tässä on suullinen tarkistus esittelijältä jossa pannaan neuvoston tilalle komissio. Esittelijä puolta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 6a. Tarkistus 7. Mutta tämä raukeakin. Ja 6b. Tarkistus 8. Esittelijä puolta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja 7a. Tarkistus 9. Esittelijä puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 8, tarkistus 10, estilö puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9a, tarkistus 11, estilö puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12. Estelen puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 10a. Tarkastus 13 puolesta. Estelen puolta. Vastaan. Hyväksytty. Ja nyt koko tekstistä nimenhuuto äänestyksellä. Aloitamme äänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Ja seuraavaksi pääsemme arcelormittal Mittal-asiaan, edustaja Negresku. Just äh, on quelques mots. Aivan lyhyesti. 22. helmikuuta, eh, heinäkuuta 2014 jätettiin pyyntö, eli se on määräys, esitettiin pyyntö Kyseessä on yli 2,6 miljoonaa euroa. Puolitoista miljoonaa tulee Euroopan globalisaation rahastosta. 1285 irtisanottua työntekijää on kyseessä, josta 910 saa toimenpiteitä. Olemme sitä mieltä, että ehdot täyttyvät globalisaatiorahaston käyttämiselle. Mietinnössä todetaan, että terästeollisuuteen kohdistuu merkittäviä ongelmia. Ainakin kolme pyyntöä hiljattain on esitetty tältä alalta globalisaation rahaston käyttämiseksi. Pyydän tukea tämän mietinnön hyväksymiseksi. Euh, Meillä on kahdeksan tarkistusta. Kaikista esittelijä samaa mieltä. Olisiko mahdollista äänestää sitä kaikista yhdessä, näin päästäisiin nopeammin eteenpäin. Ehkä voitaisiin myös äänestää koko tekstistä saman tien. Ensin tarkistukset. Kuka puoltaa kaikkia tarkistuksia? Ja vastaan. Ei, tyhjä. Tarkistukset on hyväksytty. Näin äänestetään koko näin tarkistetusta tekstistä äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29, puolesta 2 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Ja näin pääsemme sitten ehdotukseen, joka koskee rahoitusasetuksen uudistamista. Ja haluaisin nyt tervehtiä Rova Lamarkkia, joka on täällä paikalla. Hän on tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Haluaisin kiittää siitä, että hän on tullut tänne paikalle. Ja, ja haluaisin kiittää myös tilintarkastustuomioistuinta sen hyvin tehdystä työstä. Tämän tekstin on valmistellut puheenjohtaja Kresle – Ja nyt ehkä sitten puheenjohtaja Gressle voisi tähän asiaan vähän johdatella. Kiitos. Kaksi huomiota. Ensinnäkin kiitokset komission työntekijälle Erik Paradille. Hänellä on viimeinen työpäivä ennen eläkettä. Toivotan hänelle kaikkea hyvää meidän kaikkien nimissä. Ja kiitän sydämellisesti yhteistyöstä. Tämä oli ensimmäinen kohta. Toinen kohta kollegoiden pyynnöstä haluan vetää täältä lopusta sulkisen tarkastuksen kuusi pois. 196 artiklaa se koskee. Tarkistus 70. Suullinen tarkist, suullisen tarkistuksen kollegoiden pyynnöstä vedän pois. Ja nyt voimme aloittaa äänestyksen. Alors, Amendement numéro 30, avis favorable du rapporteur. 30, puoltaa puolesta. Voi sitten laittaa käden ylös ja vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus, tarkistus 31, esittelijä puoltaa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksi 1a, tarkistus 3 ja tarkistus 4. Nämä ovat saman sisältöiset. Estilä puolta tietysti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää Kompromisseja on hyväksytty. Tarkistus 5 ja 36. Niistä äänestetään yhdessä. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B. Esittelijä puoltaa. Kuka puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7, tarkistus 40 ja tarkistus 41. Kaikki nämä yhdessä sillä ne ovat selvennyksiä. esittelijän puoltaa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaikki kolme. Tarkistus kuusi. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 43. Suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 7 ja 44 identtisiä. Esittelen puolesta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 8. Esittelijä ei, kun se on siis katettu 44, eli tarkistus 8 ja 45 identtisiä. Esittelijä puolta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 46. estillä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47. estillä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 9 raukeaa. 10. estillä puolta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 48 esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50-51. Täällä otetaan sana korruptio lisäkriteeriksi mukaan. Eli nämä kaksi yhdessä. Tarkoitus 50-51, stille puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 esittelee puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A Se on ei. Puheenjohtaja korjaa. Ei, ei. En ollut oikealla sivulla. Pyydän anteeksi, sanoi puheenjohtaja. 52. Esitillä puoltaa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 9. Raukea 53. Esitillä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 Estelia puoltaa puolesta. Vastaan. Vielä tarkistetaan tämä. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 13. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 esittelijään puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 10 14 kattaa sen tarkistus 15 esittelijän puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 11 raukeaa. 16 ja 12 ovat samansisältöisiä. Esittelen puoltaa niitä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 esittelen puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 esittelee puolta puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 porsiuksesta vastaan yksi tyhjä ääni. Tarkistukset 1356 63 ovat samansisältöisiä. Esittelen puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 on jo katettu. 57 esittelee puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 esittelee puolta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 58 raukeaa, 11 on jo katettu. 59 esittelijä puoltaa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 esittelijä puoltaa, puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 61. Siihen on suullinen tarkistus. 5. Sen laatialta. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 64 estelijän puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 raukeaa, 65 esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 esittelee puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 esittelee puolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 esittelee puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 15 identtisiä estelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 69 sen kattaa 68 ja myös 15 70 on vedetty pois ei eikö ai siis vaan tämä suullinen tarkistus, eli 70 ilman suosta tarkistusta estillä puolta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 raukeaa, 71 sekin raukeaa, 72 ja 16 ovat identtisiä. Ja niistä voidaan näistä yhdessä 73, 17, 74 ja 18 kanssa. Tämä liittyy vastuuvapauteen, eli puolesta vastaan tyhjää. Tarkistukset on hyväksytty. 75. Se on jo katettu. Se raukeaa. Tarkistus 1 Esittelijä puoltaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 76. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. 19 raukeaa. 23. Esittelijä puolta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 25 vedetty pois. Näin pääsemme johdantason kappaleisiin 26. Suullinen tarkistus 1 esittelijältä myönteinen mielipide puolesta vastaan. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 19.10. Ei ääniä. Ja 27 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty tarkistus 1. Sen kattaa 27 ja 28 ja 2 ovat identtisiä. Niistä äänestetään yhdessä. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty nämä molemmat. Ja tarkistus 1 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 ja 3 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. nous en venons au vote euh, final. Ja loppuäänestys sitten tästä koko tekstistä. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 ääntä puolesta, yksi vasta-ääni ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut teille, rouva. Ah oui, ça c'était sur les amendements. Maintenant, euh, sur... Tämä siis tarkastuksesta, niin, rouva Kresle. Ja encore deux votes là-dessus. Tähän liittyy vielä kaksi äänestystä, puheenjohtaja. Draft de la résolution législative. Niin, tämä lainsäädäntöesitys. Previous... Niin, anteeksi, siis tämä aiempi äänestys sanoitte, oli tekstistä kokonaisuudessaan. Jos olisitte sanonut, olisitte sanonut, että se on tarkistuksista, olisin äänestänyt toisen. Madame Grasseur. Tämähän on vain mandaatti neuvotteluiden aloittamiseksi. Se vielä puuttuu. Bien. On va commencer le trilogue bientôt. Trilogi alkaa pian, niin olisi mukava, jos saisin teiltä siihen valtuutuksen. Eh, Minusta tämä mandaatti annettiin teille. Donc le vote qui vient d'avoir lieu, c'est le vote sur euh, les amendements. Nyt siis äänestetään tarkistuksista. Eli tässä ikään kuin vahvistetaan näin kaikki ne äänestykset, jotka on jo käyty, ja tämä antaa sitten mandaatin näihin neuvotteluihin. Ja toivottavasti näisten näitä asioita pystytään edistämään. Muuttaako tämä teidän äänestyskäyttäytymistänne? Kyllä, haluaisin sitten muuttaa sen tyhjäksi. Kaksi tyhjää siis. Ja sitten haluaisin kysyä, mitä te olitte aikaisemmin äänestänyt, jotta se voitaisiin ottaa pois tämä aikaisempi ääni, jos oli puolesta vai vastaan? Kumpi se oli? Uh, Minä olen sekä äänestin vastaan ja haluan äh, tarkistusten osalta äänestää tyhjää. Bien. Maintenant le vote. No hyvä. Nyt sitten päätöslauselmasta esitys, tämä lainsäädäntöpäätöslauselma ja nimenhuoltoäänestys. Donc, vote nominal. Scrutin. äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkahdeksan puolesta yksi vastaan. Ja sitten tämä mandaatti neuvottelujen aloittamiseksi. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Te olette nyt saaneet tämän neuvottelumandaatin 27 puolesta kaksi vastaan, eikä tyhjää, niin haluaisin onnitella teitä tästä suuresta työstä ja toivon, että voidaan nopeasti aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa ja saadaan komission tuki. Ben, on va les voter. Donc euh, c'est un texte très important que cette modification du règlement Tämä on tärkeä teksti ratusasetuksen tarkistus. Toivottavasti tämä voidaan panna hyvin nopeasti täytäntöön. Toivottavasti neuvosto ottaa nopeasti kantaa niin, että pääsemme asiassa etenemään. Tämä teksti on joutunut liian pitkään odottamaan. Tietysti voi joissain tapauksissa olla erityislaatuisia mm, menettelyjä. Meillä oli äsken sedivaliokunnan kanssa kokous ja on tärkeää, että näistä turvallisuuspuolustusasioista löydetään oikeanlainen menettely ilman, että käytetään väärin julkisia varoja. Sitten haluaisin tervehtiä parlamentin pääsihteeriä. Meillä on kuitenkin tässä vielä muutama eh, varojen käyttöön, että tai siirto, pyyntö. Voidaanko tässä äänestää näistä yhdessä, Rova Kardia Saval? Joo, kyllä tämä on aivan helppo. Meillä on kahdeksan siirtoa, kuusi niistä koskee globalisaatiorahastoa. Ja nehän juuri hyväksymme ja kaksi liittyy kalastussopimuksiin komission Mad- Madagaskarin ja Cabo Verden kanssa ei näissä ole mitään hämminkiä ja pyydän, että äänestämme niistä kerralla. Oui, pas que nous votions bloc. Sopiiko, että äänestetään yhdessä? Ei kommentteja. No hyvä, äänestämme nyt nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. A. Otitteko kortit pois käytöstä? Minä sanoin jo alussa, että siirtopyynnöstä äänestetään nimenhuutoäänestyksillä ja kannattaa jättää ne kortit sinne paikalle. Ovatko kaikki nyt tehtineet äänestämään? Äänestys päättyy. Et transfer sont votés. Siirtopyynnöistä on nyt hyvä, äänestetty, ne on hyväksytty ja sitten rouva Monika Holmeier oikeusasiamies asiasta ja sitten tuomioistumista. Kiitos puheenjohtaja. Tämähän lykättiin aiemmin, kun oli vielä lisäkysymyksiä. Ensinnäkin siirto oikeusasiamiehen osalta Tämä koskee niitä, jotka on yksiköiden nimen vuoksi on palvelussuhde lopetettu. Eli tässä on mahdollista, jos yhteistyö ei ole enää mahdollista, mutta tässä ei ole kyse mistään kurinpitotoimesta. Tällainen kysymys minulla oli Varainhoidollisesti tämä on jopa positiivista, koska siinä on sitten vähemmän varainhoitorasitusta, koska tämä johtajavirka, joka ikään kuin, josta luovutaan, kun yksikön edun nimissä ei enää henkilöllä ole käyttöön, niin sitä ei ole enää täytetty uudelleen tätä virkaa. Ja tässä on nämä siirtymärahat ovat pienemmät kuin mikä olisi palkka ollut, eli ei mitään kielteistä vaikutusta budjettiin. Eli siinä mielessä tästä ei ole mitään suurempaa keskustelua käytäväksi. Tämän siirron voin kernaasti hyväksyä ja pyytäisin hyväksyntää myös valiokunnalta. Donc, sur les transferts de crédit pour l'ombus. Eli oikeusasiamiehen siirto. Asiasta äänestämme nyt nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siirropyyntö on hyväksytty. Yksi vasta ääni, yksi tyhjä ääni. Ja sitten tuomioistuin, joka vihdoin saa nämä virat perustettua. Tuomioistuimen kanssa kävin tiukkaa keskustelua, kun nämä muuttokustannukset 470 000 euroa on osoitettu käyttöön, että vaihettaan voidaan tehdä siellä muuttotoimia. Pitäisi alkaa maaliskuussa ja nyt on sitten tullut positiivinen ilmoitus. Neuvostopuheenjohtaja on meidän näkemykseen yhtynyt, että jotain täytyy tuomioistuimessa tapahtua. Ja 2015 syyskuusta lähtien sinne tulee 12 uutta tuomaria, ne valmistelut ovat käynnissä ja tuomioistuin sitten vastaavasti meille tai saa sitten tämän budjettilisäyksen sitten, kun on konkreettisesti näistä virosta kyse, ja sitten tämä varaukseen asetettu määräraha, ja neuvostohan pystyt, on lopultakin pyydetty tekemään päätöksensä jotta ei olisi näitä tuomioita viiden vuoden myöhässä tai ajalla tehtyjä. Mutta halusin aikaan synergioita ja parempia toimia, että miten sitten näitä lisää, tai mitä näitä henkilökuntavaikutuksia 12 tuomarin osalta, niin ei sitten nykyisessä systematiikassa toteuteta, vaan tuomioistuin tulee vastaan mutta muuttokustannukset ovat oikeutettuja, koska meidän puoleltammehan nyt sitten meidän katsotaan tuomaria vaadittu, niin sitten ensi vuonna tulee vielä lisätuomareita, koska neuvosto on että nyt kun on 28, niin 12 jälkeen vielä sitten lisätäydennystä, että tulee täysimiehitys sinne. Neuvosto on senkin hyväksynyt ja siinä mielessä iloitsen siitä, että budjettivaliokunnan aloitteesta, kaksi vuotta sitten se aloitettiin ja sitä on hyvin kiireellisenä pidetty, että sen kanssa on saatu menestystä ja puolan tätä siirtoa ja pyydän, että valiokunta voisi sitä myös puoltaa. Merci, Madame Almeyer. Kiitos, edustaja halmeer Vihdoin saada nämä tuomarin virat, mutta vaikuttaa todellakin siltä, että täällä ollaan kovasti aina maksamassa julkisista varoista. Tarvittiin 12-13 tuomaria, mutta neuvosto ei pystynyt heitä nimittämään pitkään aikaan, ja siksi heitä sitten nimitettiin 28. Mikäs tämä tällainen juttu on? Ja sitten äänestämme nimenhuutoäänestyksellä. Tästä asiasta Nyt alkaa. Äänestys päättyy. Ei vasta ääniä. Onneksi olkoon. Näin olemme jo saaneet tämän äänestysosion loppuun käsiteltyä. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi pääsihteeri Klasvelle esittelijä Depre on ehdottanut pääsihteerin kutsumista tänne, ja jos herra Debreillä ei ole mitään sanottavaa näin aluksi, niin antaisin herra pääsihteerille puheenvuoron. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Minua on pyydetty pitämään esitys näistä suuntaviivoista, guidelines. Se siis tarkoittaa, että tämä filosofia, yleissuunta, suunta, mihin haluaisimme liikkua vuoden 2016 budjetissa. Tässä vaiheessa meillä ei ole mitään tarkkoja lukuja vielä. Luvut tulevat sitten seuraavassa vaiheessa budjettimenettelyä, jota Puhemiestä käsittelee 9. maaliskuuta ennakkoarviosta. Sitten meillä on neuvottelu budjettivaliokunnan ja puhemiesten kanssa joka vuosi, että sitten huhtikuun lopussa voidaan tehdä päätös neuvottelutuloksen perusteella täysistunnossa. Tietysti meillä on voimaperäisiä keskusteluja budjettiesittelijöiden kanssa, herra Depreen kanssa, käyty jo tässä varhaisessa vaiheessa. Muutama ennakkohuomio Perinteisesti parlamentissa on 20 prosenttia ollut hallintokustannuksia Euroopan unionista. Tämä sopimus on 25 vuotta vanha jo, eli otsakkeessa 25 niin kutsutussa hallintomenoa ja 20 prosenttia. Ne voivat kasvaa nyt sitten monivuotisen rahoituskehyksen puolesta 4,5 prosenttia, huomattava summa. Jos nyt sitten haluamme tämä 20 prosenttia käyttää täysimääräisesti, jota ei käytetty täysimääräisesti viime vuonna, niin teoreettisesti budjetti voisi kasvaa jopa yli 5 prosenttia. Ja ehdotukseni on puhemiehistölle, että kasvu olisi noin 3 prosenttia Onko se 2,9, 3,1, voi vielä sanoa, mutta erotus puhemistolle tulee olemaan niin, että kasvu on 3 prosenttia. Siis ei, emme ehdota tätä perinteistä 20 prosenttia, että se käytetään täysimääräisesti. Suuntaviivojen rakenteesta meillä on asiakirja, jossa toisaalta muistutetaan vielä siitä, että mitä on jo tehty viimeisen viiden vuoden aikana ja sitten toisaalta valaistaa näitä hankkeita. Se on ehkä siksikin järkevää, että usein on kyse monivuotisista ohjelmista. Eli ei ole mitään tiettyjä kustannuksia yhdelle vuodelle, vaan todellisuudessa on monen vuoden ajan kehitettäviä hankkeita. Tämä ei pelkästään rakennusalaan, vaan siihen tulee se, että on monia uusia jäseniä. Ei voida olettaa, että kaikkien viiden, kuuden vuoden viimeisiä päätöksiä olisi pystytty seuraamaan puhemiehistössä. 13.14. varapuheenjohtajasta kuuluvat ensimmäistä kertaa puhemiehistö, varapuhemiehistö, ja sen vuoksi tämä on rakennettu niin, että voidaan myös ymmärtää, että miten nykyiseen tilanteeseen on itse asiassa päädytty. Painopisteistä. Erityinen painopiste on todellakin turvallisuus, Viimeisen viiden vuoden aikana tässä on ollut jo huomattavia muutoksia. Viisi vuotta sitten turvallisuudessa oli vielä yksikkö, siis pieni tällainen osasto. Siitä on tullut sitten varsinainen osasto, nyt pääosasto. Meillä on myös sitten henkilöstö otettu omaan palvelukseen. Aiemmin meillä ei ollut keskusturvallisuustoimista ollut aiemmin kontrollia, koska se oli ulkoinen yht- firma. Nyt on otettu oman henkilöstön haltuun, oman henkilöstön hoidettavaksi. Esimerkiksi tämä vartija, henkilöstötetään jälleen omaksi henkilöstöksi, mikä tarkoittaa, että on työntekijöitä, jotka tuntevat jäsenet, jotka tuntevat parlamentin, joita voimme kouluttaa, joilla on lojaliteetti jotka ovat täysin uusia. Tänään täällä, ehkä kolme, vuoden päästä, kolme viikon päästä komissiossa, sitten neuvostossa. Eli minun näkökulmastani tärkeä edistysaskel. Siitä huolimatta on edelleen puutteita, joihin täytyy puuttua myöskin tässä neuvottelutilaisuudessa hallinnon kanssa lokakuussa jo tämä tehtiin selväksi puhemiehistölle ja suurin puute on kyllä tässä ulkoisen turvallisuuden suojelemisessa rakennuksissa, koska tietysti parlamentin hallintona meillä ei ole mahdollisuutta ja oikeutta suojella rakennuksia ulkoa päin. Se tarkoittaa, että tässä tarvitsemme yhteistyötä niiden valtioiden kanssa, jotka ovat meidän ikään kuin isäntiemme täällä Belgiassa tai Ranskassa. Ranskassa Strasbourgissa se on kehittynyt aika hyvin, mutta uskon, että voin sanoa, että Belgiassa ainakin vielä vähän aikaa sitten oli mieluumminkin alikehittynyt tämä yhteistyö. Ja sitten nyt tämä kehityskuluun, joka viime viikkoina on nähty, niin tiedämme, että ei tämä suojelu voi alkaa rakennuksen sisällä, vaan sen täytyy alkaa rakennuksen ulkopuolella. Eli jos vaara on jo sisällä rakennuksessa sitten on paljon vaikeampaa, eli täytyy nyt käydä voimaperäisiä keskusteluja Belgian valtion kanssa, joka onkin ottanut ensimmäisiä myyntisiä toimia jo käyttöön, jotta tätä ulkoista suojelurakennuksessa voidaan parantaa. Ihan täydellisessä tapauksessa kaikille toimielimille, ei mitään erikoisratkaisua parlamentille, vaan komissioneuvosto ja parlamentti yhtä aikaa, niin että ei ole sitten erilaisia suojatasoja. Joka tapauksessa nyt sitten äh, nykyisen kriisin jälkeen emme halua palata aiempaan äh, status quoon. Sen lisäksi sisääntuloalueilla, erityisesti ASP-rakennuksessa täytyy parantaa näitä sisääntulolaitteita, Luxemburgin sisääntuloa, kovasti vahventaa se, mikä tällä hetkellä ei ole vielä enää viimeistä huutoa tekniikassa. Eli kun tulee rakennuksen sisään, niin täytyy vielä olla mahdollisuus, että on todellinen tarkastus, eikä ikään kuin voi sitten suoraan tänne pääalueelle mennä sieltä. Ja sen vuoksi puhemies tässä viime kokouksessa päätettiin tämä muuttaa. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nämä lasierotteluseinät, niiden pitää olla korkeammat, että niitä pitää olla turvalasia. Ja muissakin rakennuksissa sitten tehdään uudelleenjärjestelyjä jotta saadaan laukaisu, siis äh, ammuksin kestävää lasia. Ne on tietysti kuljaa, joita täytyy ottaa huomioon budjetissa 2016, jossa kuitenkin ponnistelemme siihen, että jos voimme tehdä sen aiemmin, niin teemme, asetamme nämä jo aiemmin. Ja sitten nämä muut pyrkimykset, joita meillä 2015 olisimme toteuttaneet, niin siirretään sitten vuoteen 2016 joitakin muita toimia, koska nämä näillä turvallisuustoimilla on ehdoton etusija. Ja täytyy olla. siihen lisäksi sitten investoinnit informaatioalueella – Meillä on 16 osa-aluetta, jotka ovat turvallisuuden kannalta relevantteja informatiikassa. Ei ole optimaalista viestintää, eli ne täytyy sitten yhdellä sovelluksella korvata, jossa kaikki tiedot yhdessä, virtaavat yhdessä sovelluksessa. Siihen tarvitaan myös investointeja. Ja meidän täytyy myös keskustella siitä, että seuraavan puhemiestön kokoukseen. Toivottavasti siis se voidaan käsitellä seuraavassa kokouksessa, jos ei niin sitten sitä seuraavassa ovat nämä kulkuluvat, badgit, Nämä nykyiset kulkuluvat ovat teknisesti vanhentuneita. Itse asiassa tarvitaan uudet budget. Komissiossa on niin tehty tietysti, se on paljon kysymyksiä, joita kulkuluvista voidaan esittää, että mitä tietoja se käsittää, miten tiedot säilytään, kuka pääsee tietoihin käsiksi. Nämä ovat herkkiä arkoja kysymyksiä jotka sitten puhemiesten täytyy käsitellä yksityiskohtaisesti ennen kuin lopullista päätöstä tehdään, mutta lähden siitä, että puhemiehistä todennäköisesti jo seuraavassa kokouksessaan 9. maaliskuuta päättää, jos ei, niin sitten huhtikuun kokouksessa. Ja sillä on vaikutuksia 2016 talousarvioon. Sitten toinen teema vielä, josta haluaisin puhua, on tämä sihteeriavustus. Ne oli jäädytetty aiemmin sihteeriavustuksessa viimeinen huomattava korotus oli 2010 ja 2011. Kunakin vuonna tämä sihteeri korvaus nousi 1500 euroa. Jos sihteeriavustuksessa jotain haluttaisiin tehdä, se on tietysti poliittinen päätös niin 2016 on silloin siihen oikea vuosi, koska meillä ei ole mitään erityisrasitteita vuonna 2016. Eli ei tarvitse maksaa siirtymäkorvauksia aiemmille jäsenille, ja jos niin hyvin rajoitetussa määrin ei myöskään ole sitä erityis tarvetta, jotka sitten alkavat siinä yhteydessä, kun täytyy alkaa valmistella Eurooppa-vaaleja. Se on poliittinen päätös, jonka puhemiesten täytyy tehdä pelivara talousarviossa otetaan huomioon, mutta se on sitten puhemiehestön tehtävä päätös. Ja sillä tietysti sitten mahdollisesti on omat budjettivaikutuksensa. Sitten kolmanneksi rakennusten osalta ja logistiikassa meidän täytyy valmistautua siihen, että 2019 vuoden jälkeen Paul Henry Spack rakennus täytyy restauroida Jokunen vuosi sitten meillä oli tekninen lausunto, jossa, joka tätä suositti vakavasti. Mikä kokemus meillä sitten on ollut täysistuntosalin katosta, niin ei ole tätä tietenkään vähentänyt tätä tarvetta, vaan sitä kärjestänyt. Tietysti nämä vesi, lämmitysongelmia on koko ajan, että puhemies jo on täytynyt lämmityksen puutteen vuoksi jo vierailukin perua. Tietysti väliaikaisia ratkaisuja voi olla, mutta on sitten seuraavan lainsäädäntökauden kannalta, että siellä sitten olisi perustava restaurointi. Ja sitten on tietysti järkevää laskea jo taaksepäin ja miettiä, että mitä päätöksiä sillä välin täytyy tehdä, että, tai 2019 vuoteen mennessä tehdä, että silloin voi päästään restauroimaan. 600 toimistoa, tietysti täysistuntosali, meillä on monia valiokuntasaleja, mutta meillä on myös yleiskäyttötiloja tilaisuuksille, tapahtumille, muun muassa Jehudin menuhin sali, eikä tietysti voida ajatella, että nämä tilat otettaisiin käytöstä pois, ilman että samaan aikaan voitaisiin löytää vaihtoehtoisia tiloja käyttöön jäsenille. Eli tarvitaan sitä, että voidaan suunnitella niin, tai tarvitaan sellainen suunnitelma, jossa vaiheittain päästään siihen, että 2019 voidaan restauroida rakennusten työryhmä on jo käsitellyt uutta keskipitkän aikavälin rakennustrategiaa. Sehän on ollut budjettivaliokunnan vanha vaatimus. Viimeisin keskipitkän välin strategia vuodelta 2010, siis viime kauden alusta. Eli nyt täytyy kehittää tälle lainsäädäntökaudelle rakennustrategia, joka kattaa monta vuotta eteenpäin, mitä ovat odotettavissa olevat tarpeet, koska kaikki kaikki rakennustoimenpiteet, oli kyse uudelleenrakentamisesta tai restauroinneista tai vaikka on edes vuokrauksesta kyse, niin sillä on omat edeltävät toimensa ja ne täytyy ottaa sitten myös budjettissa huomioon ja budjetissa varmistettua varmistettuna olla. Meillä on ollut mahdollisuus tämän lainsäädäntökäyden alussa vähän parantaa tila, tilannetta on siirretty tuhat työntekijää suunnilleen Demeus-rakennuksen ulkopuolelle. 450 lisätoimista on siis asetettu näin jäsenten käyttöön, ja tilanne joissakin jäsentoimintoissa olikin aiemmin katastrofaalinen. Viisi, kuusi avustajaa oli osittain tai joskus jopa yhdessä toimistossa Pelkiaan työsuojelakiestä tehdä salli. Mutta siis 450 jäsentä, jos heille voidaan antaa käyttöön lisätoimisto, niin sehän tarkoittaa tietysti, että 300 jäsentä eivät ole vielä saaneet lisätoimistoa. Se tarkoittaa, että se on edelleen sitten teema, josta täytyy tulevina vuosina puhua ja johon täytyy ratkaisu löytää. Sitten kiinteistöt. Siis tämä mobiliaari, joka meillä on, on 20 vuotta vanha, se täytyy vaiheittain korvata. Sitä täytyy sitten käyttää, josta voidaan mahdollistaa enemmän joustavuutta näissä jäsenten toimistoissa, koska tällä hetkellä meillä on ratkaisu, jonka mukaan kaikille jäsenille tarjotaan sama välineistö, mutta jäsenten tarpeet eivät ole aina samat on jäseniä, jotka tarvitsevat neuvontapalvelun. Sitten on jäseniä, jotka haluavat muuttaa tilannetta sen mukaan, kun ovat paikalla, mutta sitten käyttävät tiloja muuten, kun ovat vaalipiirissä. Eli haluamme, että olisi joustavempia tarjouksia näille laitteistoille jotta sitten jäsenet voivat omien tarpeidensa mukaan päättää, että miten toimisto on varustettu tietysti tietyssä kuluraamissa tiettyjen rajoitusten valitessa sekin on selvää, mutta siitä huolimatta on tällaisia kalusten ratkaisuja, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta kuin tällä hetkellä tarjotaan. Ja sitten jos tällaiset kalusteet korvataan, niin sitten siinä täytyy olla joustavuuskonsepti, olla siihen liitettynä kysymys, jota tällä hetkellä tutkimme. Mutta lähden siitä, että 2016 budjetin osalta se tulee relevantiksi. Te tiedätte myös, että edellisessä puhemiehistössä kehitettiin uutta strategiaa ja päätettiinkin siitä ra- ravintoloille – ja meillä on ollut monopolitarjoajia vuosien ajan talossa. Ei se oikeastaan ole hyvä tilanne, kun on vain yksi palveluntarjoaja, on parempi, jos on useampia palveluntarjoajia ja että voi valita. Tässä on tiettyjä teknisiä rajoituksia sen vuoksi, että on ollut tähän asti vain yksi keittiö. Yritämme nyt vaiheuttaen edetä tilanteesta, jossa meillä on yksi palveluntarjoaja, tilanteeseen, jossa meillä on useampia palveluntarjoajia. Ja sitten päästään pitkällä kaverilla tilanteeseen, jossa olisi vielä enemmän tarjoajia. Ei voida tehdä tätä yhdellä askeleella, koska tietysti keittiöinfrastruktuurikin täytyy olla vastaavalla tasolla, mutta uusi tarjouskilpailu täytyy muotoilla niin, että ei ole monopolitarjoajaa, vaan useampia, joilla sitten on erilaiset palvelukonseptit. Ja vaiheittain menemme myös siihen, että nämä tarjoukset ovat myös kulut kattavia. Tässäkin on edistystä saavutettu, mutta kuten sanottu, niin lisäedistystä täytyy saavuttaa. Sitten viestinnässä. Te tiedätte, että 2014 toukokuuta oli ensimmäinen European News-tapahtuma, 5-6 tuhatta nuorta kaikkialta Euroopasta osallistuivat tapahtumaan. Palaute, jonka saatiin, oli voittopuolisesti positiivista. Ja olen kiitollinen, että ihmiset, joilla nyt on mahdollisuus sitten esitellä näitä sisältökysymyksiä eri valiokunnissa. Monet valiokunnat ovat kutsuneet ja sanoneet, että kertokaa meille, mitkä teidän tulevaisuuden äh, käsityksenne ovat. Tämä toimii oikein hyvin ja sitten puhemista päätti, että 2016 tämä tapahtuma toistetaan Strasbourgissa. Se tarkoittaa, että sekin täytyy ottaa suunnitelmassa huomioon. Eurooppalaisen historian talo. Lähden siitä, että rakennustyöt siis puhtaat rakennustyöt ovat tänä kesänä sitten päättyneet ennen sitä että ennen kesätaukoa. Sitten todennäköisesti vielä syyskuussa täytyy ottaa, asettaa lasit tänne eh, ulkofasadiin, mutta ei se sisätöitä estä niin, että sitten syyskuusta lähtien on suunnilleen vuosi siihen, että tämä näyttely eh, rakennetaan sinne ulkoverhoilu ja sitten sisänäyttely, niin että 2016 kesällä voimme sitten lähteä siitä, että voimme avata talon. Ja sitten vastaavasti 2016 budjettiin tulee muita kuluja. Kyse ei ole enää niin rakkaa rakennuskustannuksista, vaan sitten on kyse näyttely, rakenteista, näyttelyesineistä osittain, koska tietysti on paljon enemmän pelivaraa kuin joitakin näyttelyesineitä joissakin näyttelyisyynneissä olemme itse omistajia. Sitten puhemiesto on päättänyt uudesta logosta parlamentille, että se otetaan käyttöön, joka paremmin sopii myös sähköiseen viestintään. Logo on kehitetty omassa talossa yhdessä unionin viestintätoimiston kanssa, siis suhteellisen alhaisilla kustannuksilla. Siitä huolimatta se vakuutti puhemiestön jäsenet, eli se tarkoittaa, että tulevaisuudessa voidaan tehdä enemmän omassa talossa kuin uskotaan. Nyt sitten logotetaan käyttöön vaiheita niin, että ei tule mitään tarpeettomia kustannuksia. Kaikki kirjepaperit esimerkiksi käytetään loppuun ja sitten nämä taustakankaat lehdistötilaisuuksissa sitten korvataan uusilla niin, että tämä on yhtenäinen ilme ja voidaan se taata visuaalinen ilme. Sitten tietysti lähdemme siitä, että 2016 tulee voimme uuden turvallisemman vieraiden vastaanottokeskuksen ottaa käyttöön. Siis nythän minne tulee busseja, vierailijoita täynnä ja sitten täytyy jättää kadulle tai sateeseen nämä vierailijaryhmät. Näin ei enää pitäisi olla, vaan atriumrakennuksen edessä bussit pysähtyvät 345 metriä rakennuksesta parlamentaariumin edessä. Siellä on sitten peruspalvelut olemassa, perushuolto. 2016 sekin pitäisi sitten olla päätettynä. Ja tarvitsemme myös vuoden 2016 osalta ja eurooppalaisen historiantalon osalta tällainen integroitu vierailukierros, erityisesti niille, joilla on vaikeuksia liikkua, vanhempia ihmisiä, voi olla myös pikkulapsista kyse, voi olla perheitä, suurempia perheitä kyseessä. Erityisesti täytyy löytää järkevä yhteys parlamentaariumin ja eurooppalaisen historiantalon välillä. Haluamme, että molemmissa voi vierailla ne sitten, jotka ovat tämän tien kulkeneet parlamentaarimmista sinne taloon, niin siellä on hyvin jyrkät portaat. Se ei kaikille sovi ja tarvitaan ratkaisu tähän ongelmaan niin, että sitten paikasta, kiinnostavasta paikasta toiseen voi päästä. Sekin on valmisteilla, mutta mitään yksityiskohtaista päätöstä puhemiehistöltä ei ole. Sitten asiantuntijuus. Tässä on viime vuosina tehty paljon. Valiokuntasihteeristöt ovat kasvaneet, politiikkaosat ovat kasvaneet. Ensimmäinen marraskuuta 2013 lähtien meillä on uusi tieteellinen palveluyksikkö, joka, joka tekee työtä yksittäisille jäsenille. Erityisesti kaikki tämä on tärkeää, jos parlamentti haluaa todellakin olla tasaveroinen lainsäätäjä. Toisaalta meillä on tukea sitten 28 jäsenvaltion ministeriöistä eli jäseniä täytyy tukea. Mutta yksi ongelma kuitenkin on. Joillakin aloilla se ongelma vielä on paheneva, jossa mielestäni, johon mielestäni me ei ole riittävästi valmistautuneet. Nämä ovat nimittäin delegoidut säädökset. Odotamme esimerkiksi talousvaliokunnan osalta nyt kun viime lainsäädäntökaudella oli lainsäädäntötulva, niin on noin 400 toimeenpano- ja delegoitua säädöstä, eli johdettuja säädöksiä, mutta ne ovat silti lainsäädäntöä, jossa parlamentilla on oikeus sanoa ei. Se tarkoittaa, että parlamentti ottaa vastuun, jos se sallii, että delegoidut säädökset tulevat voimaan. Ja meidän täytyy antaa mahdollisuus itsellemme tarkistaa, että ovatko komission ehdotukset todellakin sellaisia, jotka voidaan hyväksyä vai ei. Ja se tulee olemaan suuri ongelma talousvaliokunnassa ja valiokunnassa nyt kun on ollut tämä suuri lainsäädäntötulva, tulee sitten toinen tulva, nimittäin delegoitujen ja toimeenpanosäädösten tulva. Eli pitkän aikaa meillä on ollut samanlainen ongelma ympäristövaliokunnassa. Siellä on varmaan noin 600 toimeenpanoja delegoitua säädöstä vuodessa, eli samanlainen tilanne tässä nyt vähän vähemmän, mutta myöskin teollisuusvaliokunnassa ja liikennevaliokunnassa samantapainen tilanne. Ja tässä haluaisin puhemistolle ehdottaa, että rakennamme pieniä yksikköjä, jossa ainakin aineisto voidaan valmistella jäsenten poliittista päätöstä varmen, ja että nämä asiat eivät työrasitteen vuoksi mene läpi noin vain, ja että lainsäädäntöä tapahtuu ilman, että lainsäätäjä todellakin on pystynyt tarkistamaan yksityiskohtaisesti ja tiedän, että tämä on tärkeä asia myöskin esittelijöiden Breille. Ehkäpä sitten vielä kielistä. Viime vuosina on saatu tehokkuutta parannettua huomattavasti. Toimilinten välillä on tai meillä sitten on tehokkaimmat kielipalvelut toimielimistä, jotta tätä voidaan edelleen kehittää ja ylläpitää, niin investoimme edelleen tekniikkaan esimerkkinä käännöksissä. 13 sivu, sivusta raakatekstiä, jota saadaan käännettäväksi. Olemme nyt niin pitkällä, että 5 13 sivusta ei enää tarvitse kääntää niitä, vaan se voidaan yksilöidä tekstiksi tunnistaa tekstistä, koska se on jo jossain toisessa yhteydessä käännetty. Eli tämän tekee tietokone itse. Tietysti siinä täytyy olla kontrollia, täytyy siinä katsoa sitä, mutta 5-13 sivusta jo nyt teknisten apuvälineiden kautta äh, käännetään automaattisesti. Tämä kasvaa edelleen ja voi edelleen kasvaa. Jos nyt sitten vastaavasti teknisillä investoinnilla tätä asiaa edistetään, niin pitäisikin joka tapauksessa tehdä meillä yli tuhat työntekijää käännöksissä. Kaikki, mikä meidät tässä voi äh, auttaa tässä kuluja työpainetta rajoittamaan, on äh, hyväksi. Varmaan täytyisi kertoa myös, että oli neuvottelut tulkkien ja pääosaston välillä, tulkkauksen pääosaston välillä joustavammista käytännöistä, työajoista. Nyt on alustava kompromissi saavutettu tulkkien ja pääosaston johdon välillä Myöskin tämä joustavuus voi auttaa meitä saamaan kulusäästöjä ja näin edelleen tätä monikielisyyttä ylläpitämään kaikissa kielissä, jotta pystytään se rahoittamaan. Sitten viimeiseksi henkilöstön pääosastosta kaikki prosessit ja asiakirjat halutaan digitoida. Tulevaisuudessa näin ei nyt ole. On jo, vain joitakin yksiköitä, jotka ovat mieluumminkin ehkä 70-luvun tilanteessa, tai jos suurin piirtein sanotaan ehkä 80-luvulla, jotkut muutokset ovat vielä jo paljon pidemmällä, eli tässä tarvitaan johdonmukaista digitoimista ja uusi pääjohtaja henkilöstön pääosastolla on sen myös tavoitteeksi ottanut. Informaatiojärjestelmä otetaan komissiolta niin, ettei mitään omia kehittämiskustannuksia tässä enää ole. Mutta esimerkkinä akkreditoidut avustajat. 1700 uutta sopimusta on solmittu heidän kanssaan nyt ihan lainsäädäntökauden alussa, muita avustajia on lähtenyt. Eli kun on suuri volyymi tässä hoidettavana, niin kyllä sitten pitäisi olla modernia informatiikkaa, joka sitten työtä siinä helpottaa. Kiitos. Merci, monsieur secrétaire général. Merci pour... Euh, kiitos pääsihteeri, kiitos siitä, että esittelitte nämä pääsuuntaviivat. Tämän kokonaisuuden tietysti te olette täällä budjettivaliokunnassa ja tässä budjettivaliokunnan on todella pystyttävä hallitsemaan julkisia menoja ja tällaisia vaatimuksia Euroopan jatkosta esittää jäsenvaltioille ja parlamentti on tietysti laboratorio, jossa todella tarkastellaan sitä, pystytäänkö julkisia menoja kunnolla valvomaan. Ja toivottaisin tervetulleeksi herra Viilandi, joka on varapuhemies ja joka on budjetista vastuussa. Hän oli tarkoitus tulla maaliskuussa, kun puhutaan parlamentin budjetin tilanteesta. Eli nyt, jos teille sopii, esittäisimme teille kysymyksiä. Ja edustaja Manka on ensimmäinen. E, pán generálny vy ste... Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä pääsihteeri. Muistan, kun viisi vuotta sitten olin Euroopan parlamentin budjettiesittelijä 2010. Teillä oli suuria suunnitelmia koskien turvallisuuspalveluja esimerkiksi. Ja uudistitte koko tämän sektorin ja teit tästä erillisen pääosaston. Paljon on jo saatu tehtyä. Esittelijänä annoin teille useita tehtäviä, joita te, teille tarkastaa INLO-pääosastossa ja turvallisuushenkilöstön osalta. Ette varmaankin muista kaikkea, mitä on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana, mutta tiedättekö, mitä DG INLOn tarkastuksen tulokset olivat? Tänään hahmottelitte tulevaisuuden strategioita. Kolmen prosentin kasvu tietenkin riippuu eri haasteista ja hankkeista, joista meidän vielä keskusteltava. Nyt haluaisin ehdottaa tiettyjä alueita, joista saatais, voitaisiin vielä säästöjä saada aikaan. Varmastikin muistatte, että kun menneisyydessä teimme arvioita, havaitsimme, että parlamentille on parempi omistaa rakennuksia kuin vuokrata niitä analyysin mukaan. Oli parempi todellakin omistaa kuin vuokrata. silloin kun meillä oli vain yksi rakennuslähde, oli vaarana, että hinnat nousevat liikaa. Nyt puhutte eri tarjoajista, että olisi hyvä, että olisi enemmän palveluntarjoajia, jotta, jotta hinnat saataisiin alas. E, mietin, että voidaanko tätä soveltaa myös rakennuspolitiikkaan. Eurooppa-vaaleissa 409 meppiä jäi pois, heitä ei valittu uudelleen ja sanoitte, että, sanoitte, että, että tästä tuloksena saavutettaisiin 1,8 miljoonan säästöt, joita ei tarvittaisi vuonna 2016, ja tästä tulee varauksia, joita voidaan käyttää sitten muihin kohteisiin. Kuten olen aiemmin todennut, tammikuussa MEPit esittivät komissiolle kysymyksiä puolentoista miljoonan euron edestä. Näitä kysymyksiä oli yli 1500 ainoastaan tammikuussa. Voisitteko kertoa tästä näistä miljoonista, kuinka paljon niistä on komission maksamaa ja kuinka paljon parlamentin maksamaa. Minulla on sellainen vaikutelma, että joskus jäsenet esittävät kysymyksiä ihan vain siitä ilosta, että saavat ikään kuin lisää pisteitä ja pääsevät taulukoissa ylöspäin, koska on kaiken näköisiä tahoja, joissa jäseniä pisteytetään sinisien korttien käytöstä tai mm, muista toimista. Ei meidän pitäisi esittää kysymyksiä ihan vain, että pääsisimme taulukoissa ylös ja saisimme profiilin kohotusta. Tietenkin kysymyksiä pitäisi esittää komissiolle, mutta jos kysymykset eivät olisi internetissä, tai jos olisi, niin sitten varmaan säästettäisiin paljon rahaa. Onko teillä sellainen tieto, kuinka paljon näistä kustannuksista menee komissiolle ja kuinka paljon parlamentille? Sitten viime kerralla Puhuttiin siitä, että tämän parlamentin on pakko kääntää kaikki tarkistukset näiden ja muiden valiokuntien kielille. Joskus käännökset eivät tule ajoissa. Joskus meillä on tarkistuksia, jotka on vain yhdellä ainoalla kielellä. Ja äänestyksen jälkeen jopa hylätyttötarkistukset käännetään muille kielille. Eihän tässä ole mitään järkeä, ei tällaista tarvitse tehdä. Olemme yhdessä esittelijän kanssa osoittaneet, että voidaan säästää miljoonia euroja, jos näin toimitaan. Tämä on kolmas kauteni Euroopan parlamentissa. Ja vain kerran olen tutustunut täysistunnon sanatarkkaan selittämään en Tiedä, mahtavatko kollegat lukea näitä sanatarkkoja. Ehkä yksi prosentti niihin tutustuu. Ehkä riittäisi, että nämä kaikki olisivat vain sähköisenä. Jos joku haluaa näitä paperilla, niin kyllähän se onnistuu, mutta jos minä saan näitä paperilla, niin minä kyllä heitän ne saman tiedoskikseen. Minusta tämä on aivan turhaa kulutusta. Paperista voisin puhua enemmänkin. Voimme tehdä paljon emasin kautta käyttämällä vähemmän paperia. Minulla on esityslista luonnos, täysistunto esityslista neljälle, neljäksi päiväksi. Minulla on täys, täys esityslista ja yhteenvedetty esityslista. Tässä on paljon, paljon luettavaa ja paljon tuota todetaan. On myös muita asioita, joita olisi syytä pohtia. Voisimme edelleen jatkaa sitä käytäntöä, että jäädytetään meppien korvauksia. Näin voidaan budjettia pitää aisoissa, mutta tietenkin tästä on jäsenten päätettävä. Inflaatiostakin voisi olla teille apua. Viimeisten ennusteiden mukaan ensi viikolla ensi vuoden euroalueen inflaation taso ennakoidaan olevan 1,1 prosenttia. Sekin auttaa pitämään kulut kurissa. Haluaisin kiittää teitä kaikesta siitä, mitä olette tehneet ja kaikesta siitä, mitä on saavutettu viimeisten viiden vuoden aikana. Toivon, että saamme vielä lisää aikaan tulevina vuosina. Vielä yksi asia. Eilen sain esityksen parlamentin kirjastolta. Vuonna 2007 ehdotimme tällaista tiedonhallintoa parlamentille. Ja tämä on nyt asia, jonka olette saaneet hoidettua. Jäsenet saavat nyt tietoa hyvin nopeasti. Kysy, voi kysyä kysymyksen ja muutamassa tunnissa saa vastauksen. Tämä on aivan mahtavaa. Tämä on kollegoille loistava mahdollisuus todella toimia täysitehoisesti. Voi saada myös ennakoitietoja tiedosta, jotka itseä kiinnostaa ja sitten voi, voi päästä käsiksi kaikkiin asioihin kirjoihin. Haluaisin onnitella teitä, hyvä pääsihteeri, siitä, mitä olette tehneet ja mitä olette saavuttaneet ja toivon, että jatko on yhtä hyvä. Monsieur Depré. Kiitos ja herra Depré. Hyvä puheenjohtaja, hyvä pääsihteeri, minun on pahoiteltava koska joudun lähtemään aivan muutaman minuutin päästä ja minulla on tuossa puoli yhdeltä tapaaminen, enkä mitenkään voi saapua sinne myöhässä. Pääsihteerille haluaisin sanoa, että arvostin suuresti hänen selkeää, hyvin jäsenneitä esitelmäänsä. Sur, sur les priorités, monsieur le président. Näistä prioriteeteista ensinnäkin. Puhuimme tästä jo. Me Meitä on monta, jotka olemme yhtä mieltä näistä kaikkein tärkeimmistä prioriteeteista, jotka otat esille. Turvallisuus, no kaikillehan se sopii, rakennusten turvallisuus, rakennuksiin pääsy, sisäänkäynnit, ulkoinen turvallisuus, tämähän riippuu myös neuvottelusta jäsenvaltioiden kanssa ja voimme vain rohkaista teitä eteenpäin tällä tiellä. Puhuitte myös tietotekniikasta Muutamat äh, henkilöt ovat kiinnittäneet huomioon siihen, että Euroopan parlamenttien kyberturvallisuus ei ole ihan huipputasoa. Siihen, sillä alalla olisi kyllä tehtävä kunnon tarkastuksia ja mahdollisesti muutoksia. Minusta tämä on tärkeä asia. Olen aivan yhtä mieltä kanssanne, kunhan vain vielä vahvistetaan tätä kyberturvallisuusalaa. Täällä vaikuttaa olevan jo etukäteen jäsenten keskuudessa konsensusta koskien tätä työohjelmaa. Mehän olemme vielä ole laatimassa mietintöä ja todella olisi tärkeää vahvistaa valiokuntien valvontakapasiteettia. Te olette tehneet täsmällisiä ehdotuksia. Olen keskustellut teidän kanssa päivästi, että olen tyytyväinen siitä, että tämä on todella yksi prioriteeteista niin, niin, että vahvistetaan hallinnollista kapasiteettia niin, että parlamentin jäsenet voivat paremmin valvoa Euroopan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Olen myös oikein tyytyväinen siitä, mitä sanoitte koskien jäsenten parempia työskentelyolosuhteita. Aivan objektiivisesti me, jotka vielä joudumme jäämään tuonne pieniin toimistoihin, joissa asianavustajat ovat vieressä, niin on aivan mahdotonta te- tehdä kunnolla työtä, koska emme me voi ottaa vastaan kunnolla vieraita tai järjestää mitään työkokouksia avustajien kanssa asiallisissa olosuhteissa. Arvostan tätä kuuluvi näiden, näihin onnettomaan 300 proletäärin joukkoon, jotka joutuvat johtaisessa tilanteessa tekemään työtä. No vitsi vitsinä. Sitten näitä ähm, sisustuselementti asioita. Nämä ovat myös tärkeitä näistä kalusteista. Hyvä. Sitten nämä 2,9-3 prosenttia globaali kasvua Euroopan parlamentin äh, budjetti nousu ja sen mukaan sovimmeko näistä yhteistä tarpeista. Siihen liittyy myös indeksainit ja ja säästöt. Kuten sanoitte, vielä on merkittäviä säästömahdollisuuksia olemassa. En nyt halua ottaa tänä päivänä kantaa tähän lukuun 2,9-3 prosenttia. Ei meidän ehkä tässä vaiheessa tarvitse näin pitkälle mennä. Sitten täällä on yksi aika rakaluontoinen ongelma, josta haluan nyt puhua. Se koskee sihteeristökorvauksien nostamista. Toimitaan komissiolle tietoni, mutta olen tässä tehnyt vähän tarkistuksia koskien sitä, miten sihteeristökorvauksia käytetään, ja olen päässyt aikaan ja hämmästyttäviin tuloksiin. Täällä on joitakuita kollegoita ja enemmän yksissä ryhmissä kuin toisissa todella yliinvestoivat paikallisiin avustajiin ja jättävät lähes kokonaan käyttämättä akkreditoidut avustajat. Hyvin usein käy niin, että parlamentin sisällä heillä ei ole jatkuvasti avustajia, jotka valmistelevat heidän parlamentaarista työtä, johon heidät on valittu. Heidät on valittu tänne tekemään lainsäätäjien valvojen työtä. Jos nyt sanotaan, että halutaan lisätä sihteeristön korvauskustannuksia, niin haluaisin pyytää ja kysyä komissiolta – ja puhemiehistöltä, että, sään, että määriteltäisiin selkeämmät säännöt, niin että saisimme jonkinlaista suuntaviivaa. Ei minä vastusta sitä, että akkreditoitujen avustajien osalta tehdään lisäys. Tästä varmaankin löydetään sopimus, mutta kun katson, kuinka paljon paikallisia avustajia täällä jotkut käyttävät, enkä nyt välttämättä anna teille niitä lukuja tänään, säästän teidät siltä, mutta kun niitä katson, niin mietin kyllä, että mihin tässä oikein ollaan menossa – mihin tässä oikein ollaan päätymässä. Täällä on ihan mahdottomia eroja, enkä voi tällaista tilannetta hyväksyä. Ja jos yleinen, yleisön nämä luvut saavat tietonsa, niin olemme kyllä aika heikoilla jäillä. Minulla on täällä tarkat luvut paikallisista avustajista ja akkreditoidusta avustajista ryhmittäin ja maittain. En nyt sitä tässä luettele, mutta haluan kunnollisen keskustelun tästä asiasta. Minun mielestäni se, että nyt ihan pelkästään lisätään sihteeristökorvauksia ja näin vain jatketaan nykymeininkiä, niin tähän kyllä vastaan. Ei, en välttämättä taistelua voita, mutta en ihan helpolla luovuta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, niin kyllä oli tarkoitus antaa teille puheenvuoro ennen loppupäätelmiä, mutta teillä on näitä muita tehtäviä. Nyt pyritään etenemään nopeasti. Pyytäisin, että kukin puhuja puhuisi korkeintaan kaksi minuuttia. Tämä olisi hyvä asia. Edustaja Taran. Thank you. I would definitely do it two minutes. Ähm. Kiitos. Kahdessa minuutissa tämä varmasti sujuu. Kiitos Ravelle näistä tiedoista parlamentin budjettia koskien. Meillä olisi pari kysymystä ja sitten yksi ehdotuskysymyksen muodossa. Ensinnäkin, kenen kanssa minä voisin sihteeristöstä tehdä yhteistyötä, jotta voisin saada käyttöön lisään avoimia eh, tietokoneohjelmia. Muuten on paljon rahaa Bill Gatesille, joka on ihan mukava kaveri ja antaa paljon rahasten sinne Afrikkaankin, mutta me voimme hoitaa tämän ihan suoraan. Eli jos joku eh, ihminen täällä olisi olemassa, jonka kanssa voisin tehdä yhteistyötä, voisimme edistää näiden avoimien ohjelmisten käyttämistä, niin tämä olisi varmasti hienoa ja voisimme edetä tässä asiassa. Ja sitten toisaalta tämä menettelytapa kysymys. Minä haluaisin nyt kysyä seuraavaa. Onko nyt niin, että puhemiehistö päättää näistä alustavista luvuista? Onko mahdollista, että tämä budjettivaliokunta sitten sitä pystyy muuttamaan tätä vai onko tämä ihan vain puhemiehistön päätös? johon ei voida enää tehdä muutoksia. Ja sitten tämä kielikysymys, mainitsitte sen, onneksi täällä ei ole virallisia tulkkeja tänään paikalla, voin sanoa tämän minun ehdotukseni ihan suoraan, muuten he varmasti kivittäisivät minua, mutta minusta pitäisi tehdä sellainen muutos perustamissopimukseen, jonka mukaan tässä parlamentissa olisi kaikki viralliset kielet, mutta viisi tyykieltä, ranska, englanti, saksa, Puola, koska se on suurin slaavilainen kieli, ja Espanja koska se on Yhdysvaltain tuleva kieli. Ja jos sitten jossain vaalipiirissä ollaan niin tyhmiä, että valitaan sellainen henkilö, joka ei osaa yhtään näistä kielistä, niin sitten meillä on tietysti mahdollisuus ostaa avustaja, joka voisi kääntämisen hoitaa. Tämä säästäisimmältä paljon rahaa. Siihen menikin kaksi minuuttia. Kiitos. Madame Olmeyer. Rouva Holmeyer. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin täytyy sanoa, että pidän oikein hyvänä näitä harkintoja siihen suuntaan, että sisääntulo, sisäänkäyntiä parannetaan nykytilanne ei ole tyydyttävä, koska nämä pyöröovet, jotka meillä siellä on, eivät ne vastaa teknistä laatua. Ja sitten 15 yli 8, kun assistentit haluaa sisään, niin siellä on jo pyöröovella silloin pitkät jonot, ettei pääse edes sisään. Nämä no, varmaan silloin rakennettu, kun tällaista toiminnan mittakaavaa ei odotettu ja turvallisuuden kannalta ja myöskin tekniikan kannalta niitä täytyy parantaa. Tässä yhteydessä olisi kysymys, että voisiko vähän katsella muissa parlamenteissa, että miten näitä asioita on hoidettu, kun on monia parlamenttikaupunkeja, joissa on osittain hyvin moderneja, on siellä vanhentuneitakin, mutta on sellaisia, joissa on hyvin nykyaikaiset järjestelmät, joissa sitten voidaan nähdä, että toisaalta on avoimuutta, mutta toisaalta täysin turvallinen sisäänkäynti että sellaiset eivät pääsisi, joilla, jotka eivät rakennukseen saa päästä. Ja sitten jos todellakin olisi joku hyökkäys, että olisi turvallisuutta myös sisäisesti, koska niin ei sitä täydy pelkästään ulkopuolelta täydy pystyä estämään tällaista hyökkäystä, vaan sisäpuolellakin täytyy olla tietty turvallisuus, koska mitä turvattomampi rakennus, niin sitä houkuttelevampi kohde ikään kuin lainausmerkeissä. No rakennuksista vielä yksi pyyntö. Jos PHS suunnitellaan, niin täytyisi ottaa huomioon myös se, että nykyään on moderneja vesihuoltojärjestelmiä, että täällä on että äh, kannetaan äh, vesipulloja, niin se ei kyllä vastaa moderneja mittapuita, joista itse päätämme lainsäädännöllä. Täällä on vesihuoltojärjestelmiä modernia ja nyt jos kerran rakennetaan, restauroidaan, niin vesijärjestelmät täytyy hoitaa niin, että ei ole ongelmallisia materiaaleja näissä vesijohdoissa, koska vesijohto on perushyvä, jota käytetään kaikkialla ja sitten ravintolat viimeisenä. Se, että saadaan enemmän kuin Sodexo muitakin aterian palveluntarjoajia. Myöskin kun ajatellaan PHS, rakennusta siellä ei ole pystytä itse kokkaamaan eikä ole kylmennystiloja, että ei tämä enää vastaa mitenkään äh, nykyisiä vaatimuksia. Siis tämän rakennuksen pitää kuitenkin huoltaa niin monia ihmisiä. Kiitos, edustaja Valli. Grazie presidente, farò veloci. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan nopea, lyhyesti, koska aika on vähän. Tämä kolmen prosentin budjettilisäys minun mielestäni se on liiallinen, erityisesti tällaisessa jopa taantuman ilmastosta. ja Jäsenvaltioissa on lähdetty leikkaamaan eläkkeitä ja palkkoja. Tässä tilanteessa minusta on aivan absurdia, että Euroopan parlamentti ei huomioi tätä tilannetta, niin että säilytettäisiin budjetti äh, samanlaisena kuin olisi huomioitava muiden eurooppalaisten valtioiden tilanne. Sitten äh, vaaleihin on pitkä matka. Voisitteko selittää vielä tarkemmin, kun puhutte näitä, näitä vaalikampanjakuluja? En oikein ymmärtänyt tätä kohtaa. Ehkä te voitte antaa lisää tietoja tästä. Sitten näin äh, tuolla huhu kiertää, että jos jotkut ryhmät haluavat lisää varoja avustajille ja ryhmien sihteeristä. Meillä on toki tärkeä vastuutehtävä, mutta samoista syistä kuin aikaisemmin meidän olisi annettava toimielimenä esimerkkiä näinä kovin aikoina. Minä olen täällä ollut vasta vähän aikaa ja Ymmärrän, että täällä on sihteeristökorvaukset, jotka eivät ole kovin avoimia. Ehkä jos asiat, ehkä, ehkä to, tositteita esittämällä voitaisiin näyttää parannusta. Sitten äh, näistä matkakuluista ja lippuista. Usein matkakulut ovat kovin korkeinta. Kollegat varaavat lentolippuja. Minulle minun mielestäni kustannukset ovat kovin kalliita. Olisi ehkä hyvä hakea tapoja rajoittaa niitä kustannuksia. Minä usein koitan matkustaa ekonomilipuilla eikä, enkä niinkään bisnesluokassa niin, että juuri saadaan vähän säästöjä tästä aikaan. Sitten turvallisuuskysymykset. Strasbourg. Tiedän, että se on Ranskan viranomaisten suojaama. Belgiassa parlamenttia toimi elimet tuovat paljon kassavirtaa. Minun mielestäni Belgian pitäisi ottaa kantaakseen suuri osa tai kaikki kulut, koska instituutiot tuovat Belgian talouden niin paljon. Sitten näistä käytännön kysymyksistä täysistunnossa on vähän vaikeuksia, kun siellä on liikaa ihmisiä. Sitten ilmastoinnista, se on aina päällä. Tarvitaan tehokkaampi järjestelmä, vähemmän muovia vedenjakeluun, kiitos. Ja sitten vielä historian talosta 30 miljoonaa euroa ja vielä hallinto tähän päälle. Kuinka paljon se vuosittain maksaa? Tämän haluaisin tietää. En usko, että kansalaiset tätä hyväksyisivät. Haluaisin mitä, tietää, mitä lisätietoa siitä tulee vertailulla parlamentaariumin. Kiitos kovasti. Haluan kiittää pääsihteeriä erityisesti siitä, kun hän sanoi, että todella tarvitaan paljon joustavuutta myös. Tietysti on jäseniä, jotka tekevät paljon töitä, ottavat asiat kovasti omakseen, ottavat päätöksen. Tosissaan on tietysti myös vastakohta. Sen vuoksi ja sen tämän tarpeet ovat talossa hyvin erilaiset. Jotkut tekevät kovasti töitä, jotkut kovasti vähän. Ja siinä välissä on suuri ryhmä, jotka ovat kuitenkin vakavasti kiinnostuneita asioista. Sen vuoksi sihteeristökorvaus täytyisi konseptoida niin, että kukin jäsen päättää itse, miten paljon tarvitsee työntekijöitä ja miten työnsä parhaiten hoitaa. Ja jos joku tekee vähemmän töitä eikä työllistä työntekijöitä, niin sitten parlamentti voi säästää paljon rahaa tai jos vähän ja kouluttamattomia palkkaa, niin voidaan säästää, mutta sen kanssa eivät voi kaikki tässä talossa elää. Sen vuoksi joustava konsepti on tärkeä. Ja se tietysti, että täytyy asettaa yläraja, että mihin asti sitten summaan asti voi korkeasti koulutettuja työntekijöitä palkata. On selvää, että joku haluaa entisen ulko- tai talousministerin palkata, niin sitten on järkevää, että tässä joku joustavuus olisi käytössä. Ratkaisevaa on mielestäni myös tätä turvallisuutta parantaa talossa. Meillä tietysti kaikilla on laitteemme, kännykkämme. Sataprosenttisesti olemme identifioituja Tässä voidaan hyvin halpoja hyviä ratkaisuja löytää. Australian parlamentista muistan, siellä mennään läpi ja turvallisuushenkilöstö saa sitten tällaisen pop-up-viestin eh, ponnahdusikkunan eh, jäsenen kasvoista. Se on yksinkertaista ja monimutkatonta. Ja sitten on vierailijoita, lappareita ja kaikki, jotka taloon tulevat ja voidaan tunnistaa siinä, miten heidät tunnistetaan, siinä voidaan paljon yksinkertaista asioita. Myöskin sitten matkakustannuslaskuissa voi olla äh, mahdollisuuksia yksinkertaistamiseen. Viime vuodelta, kun parlamentin istunto avattiin, niin äh, sen suhteen ei voida toimia niin, että vuoden kestävät ne laskut sitten siitä sen täytyy olla tehokkaampi ja nopeampi. Sen vuoksi auditoinnit täytyy olla lähellä niitä auditoituvia tapahtumia. Sitten matkoista on kovin tärkeää, että jäsenet voivat matkustaa kansainvälisesti. Heidän täytyy tietää, että todennäköisesti mulla mahdollisesti paremman asioita ja jokaisen jäsen täytyisi saada oikeus ainakin ottaa mukaan ainakin yksi parlamentin työntekijä. Merci. Madame. Kiitos ja sitten edustaja Arja Savalla. Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä enää, koska aika on melkein jo loppu. Kun pääsihteeri puhui siitä, että pitää vahvistaa tai luoda jotain uusia palveluita, jotta voitaisiin eh, huomioida kaikki nämä säädökset, me pitää käsitellä. Sitten puhuttiin näistä palveluista, joilla tuetaan henkilöstöä, kuinka paljon näihin tarvittaisiin sitten. Eli meidän pitää tässä supistaa henkilöstöä sopiiko tämä kaikki nyt yhteen. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy parlamentin päiväkotiin. Kaikkien tietää, että sinne on pitkät jonot. Ja jossain vaiheessa oli tarkoituksena rakentaa toinenkin päiväkoti. Mitenkäs tämän asian laita on? Monsieur Geyer, Kiitos. Ja sitten Nostar Galler, viimeinen puheenvuoro. Ganz kurz, äh, 3 Lyhyesti 3 prosenttia näyttää suurelta osuudelta. Ne, jotka ovat Pelkissä viettäneet pitkän aikaa, tietävät, että kulut pelk- tiedävät, minkälaiset kulut Pelkissä ovat kehittyneet. Siis on säännöllisiä energiakustannusten kasvuja. Mikä, miten suuri on indeksi, jonka kanssa teette työtä 2016, siis netto? kasvua sitten tulisi sitä budjettiin. Sitten on kysymys samaan suuntaan, miten Paul Rybik tässä miettii asioita. Jos on jäseniä, ja pätee, että on jäseniä, jotka palkkaavat nolla avustajaa Brysselissä 40 kotona, jos tämä pitää paikkansa, niin tässä ajattelen jo puolueen rahoitusta. En voi kuvitella, että on täällä ihmisiä, jotka tekevät kaiken itse, mutta sitten tarvitsevat kotona 40 ihmistä. Ja sitten mitä täällä tekevät, selittääkseen sen valitsijoille siltä taustaa vasten niin äh, nämä oikeudelliset perusteet siihen, että velvoitetaan jäsenen palkkaamaan täällä avustajia, tai jos eivät tee, niin sitten pidätetään vastaava osa tästä avustajakorvauksesta tai määrärahasta. Niin sille oikeudelliset perusteet kyllä on. Si, monsieur Gaillard. Jusqu'à général, nous voici au Niin, Kiitos herra Geier ja pääsihteeri. Tässä on että kuule kaikki puheenvuorot. Jos voitte puhua hyvin lyhyesti, niin se olisi hyvä. Vielä voimme parata näihin joihinkin kohtiin myöhemmässä vaiheessa. Yritän tehdä parhaani. Mutta kun näin paljon kysymyksiä tuli, niin ei se niin yksinkertaista ole. No ensinnäkin herran Mankan kysymykset. Mikä oli auditoinnin tulos? infrastruktuuri- ja logistiikan pääosastolta, josta silloin puhuttiin, Inla-pääosasto, niin tulos oli se, että täytyy tehdä paljon ylläpidon, kunnossapidossa, ylläpidossa rakennuksissa. Se on, luojen kiitos, toteutettu, koska jos ei oltaisi toteutettu, niin ei oltaisi huomattu, että täysistuntossa oli, oli vaarassa romahtaa, jolla olisi ollut mahdolliset katastrofaaliset seuraukset. Eli viimeinen viiden vuoden ajan aikana on päästy tilanteesta, jos ajateltiin, että on vain uusia rakennuksia, joita ei täyty ylläpitää. On päästy tilanteeseen, jossa sitten samassa määrin on uusia rakennuksia ja sitten ylläpitokustannuksia. Ja mitä tulee kustannuksiin, ilojen niin kiitos. Meillä on suuria rakennushankkeita paljon ja kaikki kustannuspuitteissa, kustannussuunnitelmien sisällä. Konrad Adenauer-rakennus Luxemburgissa poikkeuksena, mutta varmaankin kansainvälisessä vertailussa tällaista on suhteellisen harvoin, että kustannussuunnitelmassa pysytään. Täytyy edelleen olla varovainen, ei ole saatu loppuun kaikkia, mutta kyllä ammattimaista ohjausta tällaisille asioille on. Hyvä. Sitten kysyitte säästöistä. Viime vuosina olemme sanoneet ihan tietoisesti, että strategiamme on turvallisuus ja innovointi. Haluamme tehdä uusia asioita, jotta ei sitten kehityksessä pysytä pinota paikoillaan, mutta tiedämme, että se täytyy rahoittaa säästöillä. Eli kaikki tarkistetaan, jotta voidaan tehdä uutta myös. Neljä positiivista prioriteettia sitten myös negatiivisia, niin sanoakseni. Ja sitten viime vuonna se, kun kasvu on ollut kovin rajoitusti, niin ollaan luotu pelivara, jota muuten ei olisi ollut. Ja näin täytyy tehdä edelleen. Sitten on nimenomaan kiittävillä siitä, että budjettivaliokunta on aina hyväksynyt sen, että kun olemme ostaneet rakennuksia, niin sitten mahdollisuuksien mukaan ollaan käytetty näitä siirtoja, jotta voidaan maksaa etukäteen, ettei tule tarpeettomia korkomenoja. 50 miljoonaa esimerkiksi, mikä on voitu maksaa ennakkoon, niin säästää noin 16-17 miljoonaa koko juoksuaikana korkoja. Ja olisin kiitollinen, jos nyt kun ajatellaan Konrad Adenauer-rakennuksen suurta rahoitustoimia, niin voitaisiin tästä lähestymistä vasta pitää kiinni, koska keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä se helpottaa. Tarkkoja kustannuksia en tiedä kysymyksistä. Mutta olette oikeassa, tietysti komissiolle ne kustannukset suurelta osin menevät, mutta myös meille on joitakin, jotka esittävät hir- hirveän paljon kysymyksiä. Sitten kysyitte tarkistusten kääntämisestä. Viime budjettimenettelyssähän sovittiin, että tarkistukset valiokuntatasolla käännetään vain valiokunnan jäsenten kielille – koska monia tarkistuksia ei lopulta pääse edes täysistuntoon. Siinä jo aika paljon säästetään rahaa, että vain ne tarkastusehdotukset todellakin käännetään niitä, jotka täytyy kääntää. Ja tämä ajatus on demand periaatteessa, että sillä missä todellista kysyntää on, se on kovin tärkeä. Siitä on saatu kokemus että istuntopöytä, täysistuntopöytäkirja, joka aiemmin ihan automaattisesti käännettiin kaikille kielille sen jälkeen, kun näin ole tehty, niin melkein 10 miljoonaa vuodessa säästetään. Eikä kukaan jäsen ole vielä kaivannut entistä. Ei ainakaan ole minun tietoon tullut. Valiokuntapöytäkirjat, niitäkään ei paineta enää automaattisesti, vaan ne osoitetaan saataville sähköisesti. Sekin on sääntö, joka, joka pitäisi päteä parlamentissa kaikkialla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on vähennetty paperin käyttöä ja puolella, mutta mahdollisesti on vielä 10 prosenttia tulla suunnilleen alaspäin. Sitten de Pre sanoi, että hän ymmärtää turvallisuus ehdotukset, mutta kuitenkin verkkoturvallisuudessa pitäisi olla parempi ja se on oikein. Verkkoturvallisuudessa pitää parantaa, mutta ei sekään ole yksinkertaista kun halutaan mahdollistaa mobiiliviestintä kaikille. Ja sitten, että olisi mahdollisuus erilaisiin standardeihin ja laitteisiin. Eli tässä täytyy punnita asioita, mutta kyllä juoksua täytyy parantaa. Se on totta investoida. Kiitos myös tuesta sille, että parlamentaarisessa valvonnassa täytyy antaa paremmin välineitä käyttöön valiokunnille ja myöskin jäsenille paremmat työolot 300 jäsenelle vielä tämä lisämoduuli ja joustavampi ja parempi toimistokalusta ja laitteisto. Nykyään on 20, tai sitten kun kalusta ja laitteistot ovat 20 vuoden käyttäjän saavuttaneet. Sitten paikallista avustajista puhuttiin. Siinä meidän kaikkien täytyy tarkastaa vielä luvut ja faktat Tällä hetkellä olemme kovin joustavia, ehkä olemme vähän liiankin joustavia. Uskon, että kun asioita tarkastellaan yksityiskohtaisesti, niin se voi olla vain hyvä asia. Herra Taran puhui open source-ohjelmistoista. Meillä on turvauduttu suuressa määrin open source-ohjelmistoihin. Ja tässä keskustelukum kumppani on herra Viela Infopääosastolta, joka kernaasti sillä käytössä on näihin keskusteluihin. Sitten budjettimenettelystä tietysti puhemiehistö päättää suuntaviivoista ensin, sitten ennakkoarvio. Varmaan yhdessä yhdessä maaliskuuta sitten jossa puhutaan, ja viime vuosina on aina onnistuttu siinä saa päästä yhteiseen tulokseen ja sopia niin, että sekä puhemisto että budjettivaliokunta ovat sen hyväksyneet. Eli yritämme molemmin puolin hyväksyttävän kustannustason kulujen nousutason saavuttaa, mutta siitä huolimatta rahoittaa ydinhankkeet sopimusmuutoksesta ja kielistä en tietysti voi sanoa. Nykyisen perussopimuksen pohjalta tehdään työtä, mutta niin kauan kuin meillä nämä perussopimukset on, niin yritämme, pyrimme siihen, että kielipalvelumme ovat mahdollisimman tehokkaat, jotta voidaan taata monikielisyys. Rova Holmaajer puhui kääntöovista, pyöräovista. Pyörävät vaihdetaan tulevina kuukausina, ovat liian vanhat. Eli kun tekniikan osalta ei olla ajan tasalla, niin ovien osalta ei odoteta vuotta 2016, vaan ovien osalta ne vaihdetaan nyt lähikuukausina ja siitä on tarjouskilpailu ollut. Turvallisuusuudistuksissa suuntaudumme sen tekniikan tason mukaan, jota eh, ulkosuudenhallinto edustaa, koska se on se viimeisin toimielin, joka on muodostettu ja tietysti siellä on tietyt turvallisuusvaatimukset ja sen mukaan suuntaudutaan niin, että siinä varmaan huomattavaa edistystä saavutetaan. Sitten täytyy osoittaa myös se kysymys, että kuka mistäkin sisäänkäynneistä menee kaikki kaikista vai onko nimenomaiset sisäänkäynnit, sekin on vaikea kysymys talossa. Restauroinneista Paulen Rispaak, modernit vesijohdot, enemmän keittiöitä kyllä, mutta täytyy myös miettiä sitä, että itse asiassa voidaanko Paulo Henry Spaak jättää siihen tilaan, missä se nyt on, vai onko siellä puuttuvia toimintoja, että olisiko nyt mahdollisuus nämä puuttuvat toiminnot sinne saada aikaan, erityisesti valiokuntasaleissa tai tietyissä salikonfiguraatioissa, esimerkiksi trilogineuvotteluille, joissa ei oikeastaan ole järkevää salitarjontaa tällä hetkellä. Sitten herra Vali puhui kolmesta prosentista. Meillä on tällä alalla erityisesti henkilöstössä kustannusnousua. Meillä on tietysti myös ylennyksiä, se johtaa kustannuskasvuun. Ja tietysti mitä sopimukset meillä on Brysselissä ja Luxemburgissa ovat indeksoituja usein, niin sielläkin meillä on asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. 2016 vaalikulut eivät ole, siis yritin sanoa, että ne eivät ole käytössä siis tässä, tai niitä ei ole tulossa, eli tässä mielessä voidaan löytää uusia investointimahdollisuuksia, sihteeristö, korvaus, kuten sanoin, poliittinen päätös, mutta jäsenten neuvonta eri lähteistä on myös siksi tärkeää, että kun on hyvin erikoistunutta lainsäädäntöä, niin emme silloin tule yhä riippuvaisemmiksi lobbaajista. joten siinä mielessä uskon, että parlamentin omien yksikköjen täytyy pystyä vahvistamaan neuvontaa. Sitten Belgiassa turvallisuus, siellä Belgiassa, Belgian valtiolla on varmasti siinä vastuunsa. Se tunnustetaankin kasvamassa määrin ja hyväksytään ainakin viime viikkoina tuli sel- on tullut selkeä viestiä tästä, tähän suuntaan. Sitten Euroopan historian talo. Tässä on sopimus budjettivaliokunnan kanssa vuodelta 2012 sekä investointikuluista että juoksevista kuluista 12,5 miljoonaa nykyhinnoilla ne määriteltiin. Silloin se pitää kiinni, mutta tässä on myös tärkeää nähdä, että tällä välin parlamentaariuma on ollut niin suuri kysyntä, että kapasiteetti yläraja on saatu saavutettu saavutettu yli miljoona vierailijaa. Vierailu kysyntää on niin paljon, ja se on harmi, erityisesti kun haluavat, tu, haluaa tulla koululuokkia, haluavat roolileikin toteuttaa, niin on täytynyt kolme neljä pyyntöä torjua. Eli tässä on kapasiteetti pullonkauloja, ja tässä Euroopan historian talo tulee hyvään aikaan. Herra Ryypik esitti myöskin kysymyksiä, palkan yläraja on myös suositus äh, puhemiston työryhmältä, joka on tainnut talvena tulla toteutetuksi, joka on keskusteltu useidenkin jäsenten kanssa. Mahdollisuus moderniin tekniikkaan viitattiin turvallisuudessa siihen. Ja että teidän mielestänne avustajien pitäisi pystyä myös matkustamaan. Rova Guardia Sapal puhui delegoidusta säädöksistä. Olemme sitoutuneet joka vuosi vähentämään ensimmäinen tammikuuta 2012 vuodesta, mutta se ei tarkoita sitä, että budjettiviranomaisella ei olisi mahdollisuus, jos on kipeä tarve myös perustaa lisävirkoja tällaisessa tapauksessa. Aiemmassa budjetissa näin on tehty esimerkiksi informatiikan alalla, jossa on otettu oman henkilöstön tehtäväksi internalisoitu tämä mahdollisuus on, ja sitä täytyy käyttää varovaisesti, mutta kernaassa sitä käytämme delegoitujen säädösten osalta ja osittain myös turvallisuuden osalta. Sitten esititte kysymyksen toisesta lastentarhasta. Tällä hetkellä odotuslistalla on noin 50 henkilöä haluamme rakentaa neljän luokan lastentarhan, jotta tähän tarpeeseen voidaan vastata. Herra Geier vielä kysyi, että missä on perusta indeksoinnille. Osittain se on henkilökunnan osalta, toisaalta sopimusten indeksoinnista ja tietysti se tosiasia, että meidän kustannuksemme tulevat Luxemburgin ja Brysselin pääasiassa, eli suuri kustannuspaine on erityisesti ollut Etelä-Euroopassa, joka ei ole niin leimaavaa sitten täällä. Puhe, puheenjohtaja pyytti nyt nopeasti ja tiiviisti esittää, ehkä niin onnistunut ihan kuin hän toivoi, mutta yritin kuitenkin. Ei, mutta hyvin selväksi tuli. Kiitos kaikista näistä täsmennyksistä. Ja minulla olisi vielä henkilökohtaisena viestinä niin sanottu, että meidän varmistettu, että parlamentti toimii esimerkillisesti, kun puhutaan julkista varoista ja niiden käytöstä, kun pyydämme, että kansalaiset eh, tekisivät kaikkensa, niin parlamentin pitää kyllä tässä mielessä olla todella esimerkinomainen. Kiitos, jos muita kysymyksiä ei ole. Ei ole, no hyvä. Kiitos oikein paljon siitä, että tulitte paikalle ja seuraava kokous pidetään 16. maaliskuuta. Istunto päättyy.